Hyvät kollegat, aloitetaan kokous. Kaikki eivät voi jäädä tänne ajaksi, joten nyt oli siis syytä aloittaa. Haluaisin ensinnäkin toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi. Teillä eivät kaikki ole ensimmäistä kertaa. Täällä on 24 jäsenvaltiosta väkeä, myös kolme ehdokasmaata. maata Albania, Montenegro ja Turkia. Yksi etämaa Norja lisäksi. Haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia tänne saapumisesta. Täällä on myös hyvä edustus puheenjohtaja valtiosta ministeri Bogdan Strauss, liittokanslerivirastosta, naisasiasta vastaava ministeri komission jäsen Vera Jurova, oikeus tasa-arvoasiat muun muassa kuuluvat hänen salkkuun, Reinhold Vapatka, ja hän vastaa parlamentin EU-asioiden valiokunnasta ja lisäksi Christian Byhman, joten vahva EU-osaaminen sieltä Odotamme vielä Lyka Jajeta, ETSKn puheenjohtaja. Täällä on Barbara Duden, joka johtaa sivivaliokuntaa alueiden komiteassa. Ja sitten asiantuntijamme Joakin Almunia. Hänet kutsuimme tänne asiantuntijana. Ja Mehän tapaamme tässä parlamenttien välisen komitean kokoonpanossa, jota olemme täällä Euroopan parlamentissa, jonka olemme tänne perustaneet. Tämä kokoonpano kokoontuu kerran vuodessa ja meidän ajatuksena on nimenomaan edistää tätä Euroopan unionin parlamentaarista ulottuvuutta. Me, meillä Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa. Meillä on oma vastuu kansalaisia kohtaan. Me muotoilemme heidän kotiemme, muotoilemme Euroopan tulevaisuutta. Toisaalta meillä on myös velvollisuus siinä, että me ylläpidämme Euroopan unionin perusarvoja, koska meidät äänestetään suorilla kansanvaaleilla, joten meidän on tuotava kansalaisten ääni kuuluviin Euroopan unionin päätöksentekomenettelyssä. Lisäksi teidän pitää pitää hallitusta ne tilivelvollisena ja meillä on sama asia komission kanssa. Joten tämä vuoropuhelu eri parlamenttien välillä on mielestäni äärimmäisen hyödyllistä ja se myös osoittaa kansalaisille, että me, jotka olemme valittuja päätöksentekijöitä, niin me myös vaikuttamme tähän Euroopan unionin tulevaisuuteen. Euroopan parlamentti keskustelee teidän kanssa Euroopan tulevaisuudesta ja Euroopan tulevaisuutta koskevan keskustelun tilasta. Meillä on kolme eri keskustelulinjausta Euroopan unionissa. Nämä komission valkoiset paperit, ja myös tämä puheenjohtaja Junckerin unionin tilaa koskeva puhe, kaikki komission asiakirjat ja keskustelun aloitukset. Lisäksi meillä käydään keskustelua neuvoston tasolla ja lisäksi Euroopan parlamentissa puhutaan Euroopan unionin tulevaisuudesta, missä muodossa se tulee olemaan tulevaisuudessaan. 2017 aloitimme asiaa koskevilla mietinnöillä. Ja nyt meillä on myös mietintö työn alla, joka on sitten tämän komitean perintö tuleville polville. Me kiinnitämme huomiota myös ajankohtaisiin tapahtumiin. Olemme erittäin, olemme erittäin tyytyväisiä komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin unionin tilaa koskevasta puheesta, kun hän ehdotti, että olisi tehtävä ehdotuksia siihen, että luodaan tämä yhteinen turvallisuuspolitiikka. Lisäksi tämä päätöksenteon avoimuus on asia, johon me olemme panostaneet, ei ainoastaan parlamentissa, vaan myös neuvostossa teemme oikeusasimiehen kanssa tiivistä yhteistyötä. Me taistelemme lisäksi myös sellaisen asian puolesta, se, mikä teille saattaa olla päiväistä toimintaa. Se, että meillä on että meillä on oikeus saada tietoja niistä asioista, joista me haluamme. Ja minä haluaisin, että te tiedätte, Ja tässä. Eli tämä asia, saattaa teille laivan aivan selvyys, mutta me, me taistelemme edelleen tämän asian puolesta. Mutta minä kertoisin hieman näistä käytännön järjestelyistä. Teillä on edessänne nämä paperit, niin siihen on täytettävä puheenvuoropyynnöt. pyynnöt Täyttäkää nimenne siihen ja kollegat sitten huolehtivat, että puheenvuoropyyntö välittyy eteenpäin. Riippuen siitä, kuinka moni haluaa puhua, niin järjestämme sitten nämä puheenvuorot parlamentin, Euroopan parlamentin jäsenten ja kansallisten parlamenttien välille. Ja Julian Bogdan Strauss on ensimmäinen puhuja. Olkaa hyvä. Very much. Dear chair of the... Kiitos Safko, valiokunnan puheenjohtaja, Rova Hybra, komissaari Jourova, hyvät naiset ja herrat. On suuri kunnia minulle olla täällä Itävallan puheenjohtajakautta edustamassa ja keskustelemassa Euroopan unionin tulevaisuudesta kansallisten parlamentin ja e- Euroopan parlamentin valiokuntien väliset kokoukset ovat tärkeitä, jotta voimme vahvistaa vuoropuhelua ja jotta voimme keskustella yhteisistä huolenaiheista. Itävalta toivottaa tervetulleeksi parlamentin aktiivisen roolin ja sen roolin keskustelussa Euroopan unionin tulevaisuudesta. Nämä korkean tason keskustelut, joissa hallitusten päämiehetkin ovat mukana, ovat erittäin tärkeä, koska Tämä keskustelu on tärkeämpää nyt kuin koskaan. Me elämme vaikeita aikoja ja tärkeää on, että olemme velkaa kansalaisille, että käymme keskustelua, mitä me voimme tehdä paremmin, jotta me voimme säilyttää yhtenäisen ja rauhallisen Euroopan. Haluaisin tässä yhteydessä esittää että Itävallan pohdintoja tulevaisuudesta ja siitä, mitä me olemme tehneet Euroopan eteen tähän asti. Mottomme on Eurooppa, joka suojelee tätä kautta painottamme turvallisuutta, haluamme ratkaista maahanmuutto-ongelmat, käsitellä kilpailukykykysymyksiä ja vakauttaa naapurustoa. Nämä ovat yhteisiä haasteita, joihin täytyy puuttua nopeasti, jotta kansalaiset taas luottavat meihin. Mitä ensimmäisen prioritin tulee turvallisuuteen ja maahanmuuttoon, me olemme tehneet päättäväisesti ja kovasti töitä, jotta me saisimme aikaiseksi tuloksia. Keskustelut Salzburgissa näyttivät, että kaikki ovat samaa mieltä ja komission ehdotusten rajojen suojelemiseen ja palauttamiseen tulee ovat sellaisia, joita täytyisi tutkia. Vuoro vuoropuhelu Afrikan maiden kanssa yhteistyön lisäämiseksi oli myös esillä. Seuraavalla viikolla neuvosto tarkastelee kaikkia näitä kysymyksiä ja kansleri Kurz tulee ottamaan kantaa näihin kysymyksiin ja tulee kertomaan myös edistyksistä eri kysymyksissä. No, sitten toinen painopistealue markkinat. Me tiedämme, että että digitaalipalvelut ja digitaaliset bisnesmallit ovat yhä tärkeämpi. Meidän täytyy luoda oikea ympäristö yrityksille, eh, digitaaliyrityksille, jotta ne voivat toimia tässä ympäristössä. Ja sitten me olemme todenneet, että eh, turvallisuus on mahdollista ainoastaan, jos ympäristökin on turvallinen. Ja länsi Balkanin tilanne täytyy olla esillä. Me, meidän täytyy antaa näkymiä, mutta kriteerien täytyy olla selviä. Täytyy katsoa, miten maat ovat toimineet ja ponnistelemme sen eteen, että saisimme edistystä aikaiseksi. Meille on selkeää, että Euroopan integraatiohanke ei ole täydellinen ennen kuin tämä alue on saatu mukaan. Ja me olemme käyneet intensiivisiä keskusteluja myös monivuotisesta rahoituskehityksestä ja me tuomme komission ponnisteluja äh, ratkaisujen löytämiseksi äh, Brexitin suhteen. Meidän täytyy vahvistaa myös kansalaisten luottamusta ja osallistumista, ennen kaikkea nuorten. Komission valkeisessa kirjassa äh, tarkastellaan eri skenaarioita Euroopan unionin täytyisi käsitellä suuria kysymyksiä, joissa tarvitaan yhtenäisiä ratkaisuja, mutta monet eivät halua Eurooppaa, jossa Eurooppa puuttuu kaikkiin pieniin kysymyksiin, jossa jäsenvaltiot ja alueet voisivat tehdä päätöksiä paljon paremmin. Siksi toissijaisuusperiaatte täytyy ottaa yleisemmin käyttöön toissijaisuusperiaatteen taas työ on ollut hyvää ja mielestäni Regensin kokous tulevana äh, marraskuuna tulee olemaan hyvä mahdollisuus tähän. Ja kansalaisten pitäisi pystyä myös vaikuttamaan asioihin ja tätä tullaan myös käsittelemään. Kuten muutkin jäsenvaltiot, me kuulemme kansalaisia ja sitä kautta saamme arvokasta tietoa keskustelua varten, kun puhumme Euroopan tulevaisuudesta. Minä olen vastuussa nuorisokysymyksistä ja haluan painottaa sitä, että nuoret ovat Euroopan tulevaisuus. Me tiedämme, että me emme ole pystyneet yhdistämään koko mannerta. Meidän täytyy saada aikaiseksi vahvempi Euroopan unioni ja sitä rakennetaan nuorille, mutta nuoret ovat myös mukana rakentamassa sitä. Haluaisin painottaa sitä, että Nuoret ovat tärkeitä Euroopan unionissa. Se on tärkeää, kun, kun puhutaan Euroopan integraatiosta. Erasmus-hanke on tärkeä kysymys. Nuoret ovat eurooppalaisempia kuin muut ikäryhmät. Brexit-äänestyksessä nuoret äänestivät suurimmaksi osaksi EU-ssa pysymisen puolesta. Minun maassani tutkimus osoitti, että yli 80 prosenttia itävaltalaisista tuntee olevansa eurooppalaisia. Samanaikaisesti meidän täytyy taata se, että nuorten ääntä kuullaan ja se otetaan myös huomioon. Puheenjohtajakauden aikana me olemme ottaneet tärkeitä askeleita tähän suuntaan epävirallinen nuorisoministeriöiden kokous ensimmäinen vuoden 2016 jälkeen yhdistettiin toiseen konferenssiin. Tässä nuoret pystyvät tapaamaan ministereitä ja keskustelemaan aiheista, jotka ovat tärkeimpiä heille. Hyvät naiset ja herrat, tärkeä poliittinen keskustelu keskustelu kulminoituu Eurooppa-vaaleihin toukokuussa 2019. Meidän täytyy ottaa huomioon huomattavat haasteet ja ne välineet, joilla me voimme vastata tähän haasteeseen. Siksi minä odotan eh, herra Atondon esitystä liittyen eh, Euroopan tulevaisuuteen ja siitä käytävään keskusteluun. Kiitos. Kiitos paljon, rouva ministeri ja komission jäsen Vera Jurova, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä ministeri, hyvät naiset ja herrat. On kovin ilahduttavaa saada olla täällä tänään. Ja minulla on mahdollisuus käsitellä tätä aihetta, joka hiukan hermostutti näin alkuun. Euroopan tulevaisuus, no kukapa tietää. Se saa kuitenkin minut ajattelemaan sitä, millä tavalla tulisi muotoilla se, mikä meidän mielestämme on Euroopan tulevaisuus. Ensinnäkin Euroopan tulevaisuus on meidän käsissämme. ja meidän tulisi kantaa vastuu ei pelkästään tästä hetkestä, vaan myös tulevaisuudesta. Ja tänä aamuna kävimme keskustelua ilmastonmuutoksesta. Siinä käsiteltiin asioita, joista on hyötyä tuleville sukupolville, mutta meidän velvollisuutemme on hoitaa se nyt. Meidän täytyy siis tehdä parhaamme, jotta voidaan saada tehokkaita ratkaisuja aikaiseksi, jota Euroopan kansalaiset ymmärtävät ja jota he haluavat meidän tekevän. Tämä merkitsee myös sitä, että sen tulee heijastella ihmisten tarpeita, heijastella ilmapiiriä, heijastella sitä, että ihmiset sanovat meille, että eivät he pidä tästä epävakaudesta ja turvattomuudesta, jota tuntevat. Ja että heille tulee kertoa tässä suhteessa totuus. Tiedän, että totuus on sana, joka ei kuulu monenkaan poliitikon sananvarastoon. Mutta meillä on, totuutta voi pitää suhteellisena asiana ja meillähän on tietysti tiettyjä asioita, joita voi työstää Ja meidän tulisi ottaa totuus yhdeksi niistä. Meidän tulee selvittää kansalaisillemme sitä, miksi tiettyjä asioita teemme. Terrorismi, ilmastonmuutos, maahanmuutto, nopeat teknologiset muutokset, rasismi, ääriliikkeet. Kun katsotaan tätä uhkien ja riskien luetteloa, niin yhdessä näemme, että jotkut niistä ovat omaa tuotantoamme ja toiset olivat ulkopuolelta. Niin, molempiin täytyy löytää vastaus. Meillä on tietysti enemmän toimivaltaa puuttua niihin, jotka ovat omaa tuotantoamme, kuten totesin, ja tehdä asiat paremmin ja yhdessä. Mutta samalla voidaan myös vastata niihin varoihin, joita ulkopuolelta tulee epävarmuuteen ja epävakauteen. Ja ainoa tapa hallita näitä ulkoisia riskejä on olla, toimia yhdessä ja löytää yhdessä ratkaisu kaikkien jäsenvaltioiden kanssa, kaikkien valittujen edustajien kanssa, kaikkien niiden demokraattien kanssa, jotka toivottavasti ovat myös tulevaisuudessa Euroopan parlamentissa, kaikkien vaikutusvaltaisten ihmisten kanssa, kansalaisjärjestöjen kanssa, kansalaisyhteiskunnan kanssa ja kansalaisten kanssa. Meidän tulee löytää ratkaisut tulevaisuutta varten yhdessä. Hankala tehtävä on hallinnoida näitä ulkoisia vaaroja, en tiedä, oletteko samaa mieltä, mutta minun käsittääkseni poliitikolla ei enää ole tämä ihan hanskassa, sillä ainakin minun mielikuvituksessani meillä on tuo digitaalinen alue. Ja se on ryhtynyt toimimaan itsekseen ja usein toimii meitä vastaan. Monet voimat, uudet sellaiset, ajattelevat, että digitaalinen alue on laittomuuden alue. Ja sitten meillä on siellä se viidakko, joka vaikuttaa ja luo oikean elämän viidakkoa. Haluan puhua konkreettisesti. En nyt käytä tässä tuota paperia, jonka kirjoitin puheen pohtajaksi, mutta halusin kertoa teille tulevista vaaleista, ei pelkästään Eurooppa-vaaleista, vaan myös kaikista vaaleista, joita Euroopassa halutaan pitää, joiden on tarkoitus olla oikeudenmukaisia, jotka mahdollistavat parhaan päätöksenteon myös kansalaisten puolelta. Kaikissa seuraavissa vaaleissa EU:ssa, jos aloitetaan EU-vaaleista, tilanne e- ei ole tavanomainen, vaan meillä on uusia uhkia, uusia vaaroja, uudet asiayhteydet. Suuri vaara mielestämme on henkilöiden yksityistietojen väärinkäyttö, Jotkut ajattelevat, että EU:ssa se on suorastaan pakko miele tämä yksityisyyden suoja. No, siitä voi olla monta mieltä. Öö, tietosuoja-asetuksesta on käyty myös paljon keskustelua. Mitä tapahtui Facebookissa? Tämän vuoden maaliskuussa paljastettu oli minusta vähän kuin science fiction tarina. Nähtiin, että joku talouden toimija – murtautui kaikkien yksilöiden henkilötietoihin. Jos muistan oikein, niin kyseessä oli 87 miljoonaa ihmistä maailmassa. Joku siis tunkeutui tuolle yksityiselle alueelle ja väärinkäytti tuota tieto, tietoa, henkilökohtaista tietoa ja sellaista, joka määrittelee teidät siksi vapaaksi henkilöksi, joka olette. Ja tätä käytettiin poliittisessa kampanjoinnissa. Mehän olemme tähän tottuneita tietysti kaupallisessa maailmassa ja kampanjoinnissa. Kaikkina meihin tällainen kohdistuu, sillä digitaalimaailmassa luonnollisestikin olemme tarkkailtavana, olemme algoritmin alaisuudessa ryhmissä, meihin on helppo kohdistaa kaupallista toimintaa. Mutta jos en seuraa tätä kaupallista manipulointia, niin Tilanne on kyllä aivan toinen siinä vaiheessa, kun minulle annetaan kannustimia valita tietty konkreettinen puolue tai konkreettinen henkilö. Että ostan tuon suuresuisen miehen. Ehkäpä äänestän vaikka takia presidentin nimissä. Niin siis huomatkaa nyt, että en siis puhu mistään konkreettisesta tapauksesta. Tämä on se uhka, mikä meillä on ja tämän olemme saaneet nähdä. Se osoittaa, että on helppoa mikrokohdentaa toiminta ihmisen, väärinkäyttää tätä saatua tietoa ja sitten kampanjoiden pohjalta, joka pohjautuu varastettuun tietoon. En usko, että voidaan pitää laillisista ja oikeudenmukaisista vaaleista ja siitä, että poliittinen monimuotoisuus taataan. Eli ihan ensiksi meidän täytyy suhtautua jotenkin tähän ensimmäiseen riskiin. Toinen riski koskee disinformaatiota ja valeuutisia. Ja kolmas verkkoturvallisuuteen ja verkkouhkiin liittyvät kysymykset, verkkohyökkäykset. Valiojärjestäjille tämä on tuttu asia, siksi esitimme suosituksen kaikille jäsenvaltioille siitä, että ne järjestäytyvät niin, että ne voivat vastata kaikkiin näihin vaaroihin. Ehkäpä myös pitää muuttaa lainsäädäntöä. EUllahan mitään tällaista valtaa ei ole, vaan se on jäsenvaltioiden käsissä. Ja ajatuksena on varmistaa se, että vaalit takaavat poliittisen monimuotoisuuden ja autonomisen, autonomiset vaalit. Tässä vaalipaketissa, jota juuri nyt teille kuvailen, todella tarkoitamme sitä, että poliittinen monimuotoisuus, vasemmista oikea, liberaalidemokraatit ja niin poispäin, se täytyy taata. Täytyy taata siis se, että kaikilla on oikeudenmukainen pääsy äänestäjiin. Me suosittelemme myös, että nämä säännöt, jotka koskevat poliittista kampanjointia, soveltuvat myös internetin ulkopuolella – ja sen sisällä, sillä yhä enemmän vaalikampanjat suuntautuvat internetiin. Emme halua myöskään sensuuria. Emme mitään valeuutisten korjausta. Mehän tätä disinformaatiota työstämme, siis tahallinen disinformaation levittäminen, jonka tavoitteena on muuttaa oleellisia asioita. Vaalipaketti on se, joka toivon, että jäsenvaltiot johon suhtautuvat vakavissaan. Tämä on tärkeä osa yhteistyötä. Toivomme, että jäsenvaltiot kattavat kaikki nämä uhat ja haluamme luoda verkoston, joka toimii Euroopan unionin alueella. Miksi EU sitten on mukana tässä? Kerroin, että toimivaltamme vaalipuolella on erittäin rajoittunut. Suverenit jäsenvaltiot toimivat tällä alalla. Meillä on enemmän kyllä toimivaltaa sitten tietosuojapuolella. Se on totta. Mutta ajatelkaapa, jos vaaliprosessia vahingoitetaan näiden väärinkäyttö ja manipulointitekniikoiden avulla, niin kyllä sillä Euroopassa on todella suuri ongelma. Ja siksi minun mielestäni tämä on sellainen aihe, joka kuuluu myös tämän päivän teemaan, eli Euroopan tulevaisuuteen. Hyvät naiset ja herrat, tässä on oikeastaan kaikki, mitä halusin kertoa teille tänään. Olen ilahtunut siitä, että voimme käydä näkemysten vaihtoa. Kyseessä ovat kovin ajankohtaiset aiheet, mielenkiintoiset sellaiset varsinkin, kun puhutaan näistä uusista suuntauksista ja haasteista, joihin meidän täytyy vastata. Lopuksi toteaisin, että olen varma siitä, että me kykenemme vastaamaan näihin vaaroihin ja saamme Euroopan selville vesille tästä kriittisestä hetkestä. Proposal vakuutamme, että me teemme yhteistyötä teidän kanssanne ja vältämme tämän Cambridge Analytica-tilanteen uusiutumisen ennen vaaleja. Ja äh, nyt Euroopan nyt Itävallan parlamentin kollegit, äh, Byhman ensimmäisenä. Ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Haluan kiittää Danuta Hybneriä kutsusta tänne parlamentin välisen komitean kokoukseen, että voimme keskustella Euroopan tulevaisuutta koskevan keskustelun tilasta. Olen tämän mietinnön kanssa melko lailla samalla linjalla, mutta en ihan kaikesta, kaikki allekirjoita. Suhde Euroopan tason on tärkeämpi kuin mitä tässä mietinnössä sanotaan. Puhun tästä myöhemmin. Sellaiset haasteet, joita ei pystytä hoitamaan kan- kansallisvaltio, jäsenvaltiotasolla, niin ne on hoidettava kuntoon Euroopan tasolla. Ja tämä tuo esiin EU-hankkeen merkittävyyden ja näistä EU-hankkeen panoksista olisi viestittävä paremmin. Lisäksi olisi tiedotettava paremmin siitä, miten EU-toimielimet toimivat. Näitä tietoja olisi vietävä eteenpäin jäsenvaltioissa. Itävallan parlamentti on järjestänyt demokratiatyöpajan jo kymmenen vuotta. Sen tehtävänä on tehdä tutuksi demokratian ja Euroopan unionin asiat. Kymmenet tuhannet nuoret osallistuvat näihin työpajoihin kaikkien viiden Itävallan parlamentin jäsenten, puolen jäsenten kanssa. Monet nuoret ovat saaneet näin olla suorassa yhteydessä parlamentin jäseniin ja saada hyödyllisiä tietoja. Kaikki nämä haasteet ovat sellaisia, että niitä ei pysty yhden tason eli toimielimet tai yksi toimielin järjestämään kuntoon, vaan paikallisen, kansallisen ja eurooppalaisen tason välinen keskustelu ja yhteistyö on tarpeen, että eurooppalaista hanketta saadaan kehitettyä edelleen ja jotta saamme kansalaisten luottamuksen palaamaan Eurooppaan. Kansallisilla parlamentaarikoilla on tärkeä rooli tätä silmällä pitäen, ja minun onkin korostettava nyt, että lisäintegraatio Euroopassa on mahdollista, mikäli kansalliset parlamentit Euroopan parlamentin ohella – nostavat esiin eurooppalaiset hankkeet eteenpäin ja keskustelevat eurooppalaisten hankkeiden vaikutuksesta omin kansalaisiin ja näin tuovat EUta lähemmäksi kansalaisia. Itävallassa Euroopan parlamentin jäsenillä on oikeus osallistua valiokuntakokouksiin parlamentissa, mutta heillä on myös oikeus osallistua kansallisen parlamentin täysistuntoihin. Ja tätä mahdollisuutta Itävallassa käydään hyväksi. Meillä on siis jatkuva vuoropuhelu meppien kanssa omassa kotimaassani, ja me pyrimme myös käymään tätä keskustelua kansalaisten kanssa. Minun on kerrottava toissijaisuusperiaatteen työryhmästä, subsidiariteettityöryhmästä. Tämä on mainittu myös tässä mietinnössä. Olen jäsen tässä subsidiariteettityöryhmässä, ja minä haluaisin nyt kertoa sen ulottuvuuksista. Siinä on jäseniä eri kansallisista parlamenteista, päättää alueiden komiteasta ja komissiosta, niin sillä on suurempi vaikutus kaikkiin toimielimiin. Uskon, että se vaikuttaa myös Euroopan parlamenttiin. EUn haastavina aikoina se oli askel oikean suuntaan. Se, että vahvistettiin EUta toisaalta, mutta myös toisaalta vahvistettiin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita. ne eivät ole eksklusiivisia, vaan kaikkien toimielinten olisi nyt käsiteltävä tätä työryhmän kertomusta ja mietittävä omaa seurantatyötä, koska EU-lainsäädäntö vaikuttaa kaikkiin Euroopan unionissa. Ja minä uskon, että meillä pitäisi olla parempi ymmärrys ja yhteinen ymmärrys siitä, mitä toissijaisuus ja suhteellisuus ovat minä uskon, että meillä pitäisi olla merkittävämpi rooli alueellisissa ja paikallisparlamenteissa. Minun näkemykseni mukaan ei ole vielä yhtä ainoa eurooppalaista demosta. Eurooppalainen identiteetti ei ole olemassa meillä, ei ole eurooppalaisia passeja. Meillä on kansalliset, kansallisvaltioiden passit. Kansallisvaltio ja tärkeäksi rooli, sillä ei tärkeä rooli käyttää tätä tilivelvollisuuden valvontaa. Ja minä olen sitä mieltä, että pitäisi antaa green card, vihreä kortti, mahdollisuus Euroopan unioniin. Angela Merkel joutuu vastaamaan liittopäiville ja Kurz joutuu vastaamaan Itävallan parlamentille, kun hän puhuu omasta eurooppalaisesta agendastaan. Meidän on tunnistettava tämä asia, ottaen huomioon, miten EU-ssa hoidetaan asioita. Minulla on sellainen kuva, että joskus komission jäsenet, komissio ja Euroopan parlamentin jäsenet eivät tätä ymmärrä tätä periaatetta. Ja tämä on tärkeä asia. Se on Maastrichtin sopimuksessa ja Lissabonin sopimuksessa. Kansalliset parlamentit saivat vielä suuremman roolin, mutta mutta näitä lupauksia ei täysin pidetty. Meidän on pantava täytäntöön tätä periaatetta täysin siemauksin jatkuva delegoitujen säädösten käyttö on ristiriidassa aikaisten varoitusten järjestelmän ja subsidiariteettijärjestelmän toissijaisuusperiaatteen järjestelmän kanssa se, että puhutaan toissijaisuusperiaatteesta, mutta sitten toimitaan, miten huvitetaan, huvittaa näiden delegoitujen säädösten kanssa. On analysoitava, missä asioissa EU auttaa ja missä se haittaa. Sitten lähtien, kun olen toisiasuusperiaatteen työryhmän jäsen, niin minä haluaisin kysyä AFKO-valiokunnalta ja sen puheenjohtajalta, että tässä ei ainoastaan huomioitaisi tätä meidän kertomuksen antia, vaan että te jopa kiittäisitte siitä, koska minä uskon, että se antaa erittäin tärkeää, tärkeitä panoksia koskien Euroopan unionin tulevaisuutta. Euroopan parlamentin tulisi tavata ja nähdä kansalliset ja alueelliset parlamentit tärkeänä kumppaneina. Sen avulla saataisiin EU tuotua lähemmäksi kansalaisia. Tämä on mahdollista nähdä tämän kertomuksen avulla tai sitten asian voi jättää sikseen. Se on teidän päätös. Kiitos. Sitten Buhman saa puheenvuoron. Minister, puheenjohtaja, ministeri, komissaari, hyvät naiset ja herrat, kun me puhumme Euroopan unionin tulevaisuudesta, äh, tarkemmin sen menestyksekkäästä tulevaisuudesta, sellainen, jossa kansalaiset eivät ainoastaan tue toimia, vaan ovat osa sitä, niin kaksi asiaa nousee esille. Se, että päätökset tehdään oikealla tasolla ja se, että EU tuodaan lähemmäksi kansalaisia, niin kuin aikaisemmatkin puhujat sanoivat. Eli lähemmäksi kuin kansalliset parlamentit. Parlamentista valvontaa harjoitetaan parlamenttien kautta tulevaisuutta ja siksi parlamentit ovat Euroopan parlamentin lisäksi tärkeässä roolissa tässä institutionaalisessa kokonaiskuvassa. Jean-Claude Juncker esitti viime vuonna toi kunnianhimaiset toiveensa, jossa puhuttiin yhtenäisemmästä, vahvemmasta Euroopasta. Puheenjohtaja Juncker sanoi myös, että EUn täytyy ottaa demokraattinen harppaus eteenpäin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kansallisten parlamenttien roolia vahvistetaan, kun puhutaan Euroopan unionin tulevaisuudesta. Olen EU-valiokunnan puheenjohtaja. Niin kuin puheenjohtaja täällä mainitsi, niin haluaisin mainita kaksi asiaa, jotka liittyvät EUn tulevaisuuteen. Se, että kansalliset parlamentit ovat enemmän mukana ja se, että alue- ja paikallistahot ovat myös vahvemmin mukana EU-kysymyksissä. Olen ollut pitkään alueiden komitean jäsen ja olen ollut siellä Ekon komiteassa, niin alueiden rooli on erittäin tärkeä, kun puhutaan EU-lainsäädännöstä ja politiikasta. Itävallassa, ja niin kuin monissa muissakin EU-jäsenvaltioissa, osallistuvan EU-kysymyksiin otetaan erittäin vakavasti kaikilla tasoilla. Parlamenttitasolla, ja myös liittoneuvosto on erittäin aktiivinen, kun valvotaan EU-lainsäädäntöä ja valmistellaan lausuntoja liittyen EUn tulevaisuuteen liiton Neuvosto on ollut aina valvomassa toissijaisuusperiaatetta. Viime vuonna se järjesti myös parlamentaarisen kuulemisen Euroopan tulevaisuudessa ja yhdessä alueiden komitean kanssa se myös järjesti toissijaisuusperiaatekokouksen Viinissä. Tämä on yksi painopistealue puheenjohtajakaudella, niin kuin Rova ministeri mainitsi Euroopan unionia tulisi kehittää, eli täytyisi toimia tehokkaammin. Äh, Itävalta pystyy tekemään kestäviä äh, päätöksiä tässä keskustelussa. On käyty hyvin paljon keskusteluja, mutta ehtona kuitenkin on, että on yhtenäinen käsitys, mikä toissijaisuusperiaate on. Ja Reinhold Lopatkahan mainitsi tämän aiheen. Viime vuodet ovat näyttäneet, että kolikon molemmat puolet täytyy ottaa huomioon. Poliittiset kysymykset, joissa täytyy tehdä vähemmän Euroopan tasolla, jossa täytyy kansalliset parlamentit saada enemmän mukaan. Toisaalta meillä on politiikan alue, jossa meidän täytyy tehdä enemmän Euroopan tasolla, rajavalvonta, puolustuspolitiikka, digitalisaatio ja niin edelleen. Niin toissijaisuusperiaate tarkoittaa vähemmän Eurooppaa silloin, kun se on järkevää, mutta se pitäisi tarkoittaa enemmän Eurooppaa, kun me tarvitsemme yhteisiä ponnisteluja tärkeissä poliittisissa kysymyksissä. Meidän EU-komitea on, eri, on mukana näissä suhteellisuuskysymyksissä, mutta osavaltiotasolla ollaan myös tietoisia näistä kysymyksistä. Meidän täytyy osavaltioparlamentille eh, kertoa näistä lainsäädäntökysymyksistä ja sen täytyy antaa mahdollisuus kommentoida näitä asioista, kun puhutaan lausunnoista. Liittoneuvoston täytyy pohtia eh, alueparlamenttien kommentteja ja kertoa myös päätöslauselmista. Tämä tapahtuu myös hyvin usein. Ja EU-tasolla kansallisten parlamenttien täytyisi olla vahvemmin mukana. Tässä täytyisi käydä vuoropuhelua toimielinten ja kansallisten parlamenttien välillä. Siinä täytyy olla kuitenkin myös aluepaikallistaso mukana. Jotta näin voisi tulevaisuudessa olla, niin siihen liittyy haasteita koordinaatio kansallisten parlamenttien parlamenttien ja EU-toimielinten välillä ja myös alueparlamenttien välillä. Sitä täytyisi laajentaa. Lisäksi me voisimme pohtia sitä, että kansallisten parlamenttien oikeuksia voitaisiin laajentaa. Niin ne voisivat olla proaktiivisempia ja tehdä lainsäädäntöaloitteita. Ja tässä myös aluetaso ja kunnallistaso voisivat olla mukana. Kiitos. Uh, Christian. I would like to now... In... Kiitoksia. Nyt pyytäisin sitten Euroopan sosiaali- ja talouskomitean puheenjohtaja käyttämään puheenvuoron. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä ministeri, hyvä komissaari, arvoisat parlamentin jäsenet. Ilahtuneena osallistun tähän keskusteluun varsinkin nyt, kun edellisessä Junckerin unionin tilapuheenvuorossa puhuttiin tarpeesta eurooppalaisen patriotismiin. Moni teistä, jotka olette täällä tänään, olette myös edustettuna kansallisessa parlamentissa. Ne useilla teistä on aivan elintärkeä rooli, kun luodaan sitä narratiivia, joka koskee Euroopan unionia seuraavan kuukausien aikana. Hyvin monille EUsta on tullut syntipukki kaikkiin niin niihin ongelmiin, jotka liittyvät uusiin haasteisiin, joita meillä on edessä. Tässähän komissario ottikin esille nämä geopoliittiset, taloudelliset, poliittiset ja muut haasteet. Meidän tarvitsemme nyt tilanteen, jossa ei puhuta poliittista fiktiota, niin kuin valitettavasti monissa jäsenvaltioissa tehdään – EU on elänyt 70 vuoden rauhan ajan ja voi kartuttaa vaurauttaan ja rauhansa, jos työskentelemme rakentavasti ja vastuullisesti yhteistyössä niin, että jokaisella on oma tärkeä roolinsa. Haluan varmistaa sen, että Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on ollut tärkeä eurooppalaisen aatteen eteenpäin viejä. Syyskuussa 2015 hyväksyimme mietinnön, jossa itse olin esittelijänä, joka tehtiin Euroopan parlamentin pyynnöstä, jossa olimme mukana auttamassa Brokina Presson mietintöä, joka koski EUn tulevaisuutta. Varmasti voimme edelleenkin vahvistaa tuon kertomuksen tar- identifioimat tarpeet. Eurooppa täytyy löytää uusi tasapaino sen välillä, että se mahdollistaa avoimemman Euroopan unionin, joka ottaa vastaan uusia tarpeita ja huolehtivan Euroopan unionin, joka voi huolehtia ja suojata niin, että kaikki saavat osallistua. Tämä oli pääviesti tässä toiminnassa. Lisäksi pitäisi hyödyntää paremmin kaikkea EU-ssa niin, että vahvistamme valuuttaunionia, ja saamme aikaiseksi parempaa osallistumista niin, että toissijaisuusperiaatetta hyödynnetään paremmin. Se ei ole pelkästään verta- vertikaalinen, vaan horisontaalinen myöskin. Ja näin ollaan mukaan rakentamassa osallistuvaa demokratiaa. Vuonna 2017 komiteamme sai puheenjohtaja Junckerilta tehtävän esittää kansalaisyhteiskunnan prioriteetit, jotka koskevat Euroopan unionin tulevaisuutta koskevaa valkoista kirjaa Käynnistimme ensimmäisen laajan konsultaation tästä 27 jäsenvaltiossa. Hyväksyimme aivan erityislaatuisen metodologian, sillä kansalaisilta kysytään paljon. Eurobarometrihan tarjoaa erittäin hyvän työkalun tässä suhteessa. Me halusimme kysellä asiasta kansalaisyhteiskunnan edustajilta jokaisessa valtiossa, jotta saataisiin selkeä tasapaino näiden eri kansallisten kansalaisyhteiskuntien välille. Mukana olivat tuhannet organisaatioiden johtajat ja hyväksyimme päätöslausuman komission valkoista kirjasta, joka koskee Euroopan tulevaisuutta heinäkuussa 2017. Ja lopuksi sitten vuoden 2018 toukokuussa komiteassamme järjestettiin kysely myös kansalaisten tulevaisuudesta kautta Euroopasta. Euroopan kansalaispaneeli, jonka komissio on järjestänyt toivottavaksi, toivottavasti toimii tässä suhteessa hyvin ja ottaa vastaan kansalaiset kaikkialta Euroopasta. Ja ö, tämä online-kysely ei ole kyllä päässyt valitettavasti vielä niihin tuloksiin, joita ajateltiin, vaikka komissio on tähän panostanut paljon. Olen varma, että kansalaispaneeli on ottanut esille kuitenkin viisi tärkeää aluetta, Pääkysymys, ei varmaan mikään yllätys, koski työpaikkojen luomista. Maahanmuuttoa, sosiaalisen rakenteen säilyttämistä. Kansalaisemme ovat yhä turhautuneita EU:ssa, mutta useimmat ymmärtävät, että kansallinen ulottuvuus ei pelkästään ole riittävä, että löydettäisiin tämän päivän haasteisiin ratkaisu. Siksi samalla ollaan kovin tyytymättömiä tähän asiaan. Ja ne asiat, joissa kansalaiset haluavat toimia, yksi asia tulee selkeästi esille, riippumatta siitä, mikä Euroopan tulevaisuus on. Ja seuraavat vaalit kertovat tästä meille paljon. Sen täytyy kuitenkin olla kansalaisten ajama, mikä merkitsee sitä, että toimielinrakenteessa Euroopan unionissa vuoden 2019 jälkeen kansalaisten panoksen kerääminen ja tuominen – parlamentille ja komissiolle ja neuvostolle täytyy vahvistaa ja sitä täytyy tehdä paljon parempi rakenteiseksi. Me keskustelemme siitä, millä tavalla perustuslaisella tasolla voimme ensinnäkin vastata seuraaviin kysymyksiin. Miten varmistamme, että kansalaista tutuu siltä, että he ovat tämän hankkeen ytimessä? Koskaan aiemmin ei ole tiedonsaanti ollut näin helppoa kuin tänä päivänä. Kaikki EU-lainsäädäntöluonnokset ovat olemassa internetissä saatavilla. Samalla kuitenkin ihmiset ajattelevat, että kuilu instituutioiden heidän välillään syvenee. Meidän täytyy varmistautua siitä, että kollektiivisesti pohditaan tätä kysymystä ja erityisesti meidän täytyy heijastella sitä, miten Euroopasta tehdään jälleen houkutteleva nuorisolle. 60. vuosipäivä valio, komiteassamme viime toukokuussa johti siihen, että käynnistin todellisen uudelleen synnystämisohjelman. Minun käsittääkseni monet eurooppalaiset ovat menettäneet uskonsa siihen, että kuuluvat tähän laajaan Euroopan unionin prosessiin. Uskomme myös kuitenkin, että nyt olemme kriisihetkessä, joka voi no- johtaa uudelleen syntymiseen – Tällainen renesanssi voidaan vain saada aikaiseksi uusien luovien ajatusten avulla. Koulutus, kulttuuri, solidaarisuus ja kulttuurivälinen vuoropuhelu pitää laittaa tämän keskustelun ytimeen. Meidän täytyy myös muistaa se, että siirrämme upeita ajatuksia intohimoksi toimia. Se on meille haaste. Miten voidaan hyödyntää par- parhaiten tätä olemassa olevaa sopimusta, jotta nämä arvot ovat se ytimessä. Tänään on hieno tilaisuus keskustella kansasta parlamenteista, jotka ovat tärkeässä roolissa, kun yhdistää Eurooppa siihen poliittisen keskustelun, jota jäsenvaltiossa käydään. Teidän täytyy olla ne rakennuspalikat, joita tarvitaan Euroopan tulevaisuudessa, ja me tuemme täysin vahvempaa yhteistyötä parlamenttien kanssa tulevina vuosina. Seuraava kuukausi on oleellinen. Maaliskuussa Brexit. Sitten huippukokous 9.5. ja sen jälkeen Euroopan vaalit. Olivatpa meidän hyvät ajatukset mitä hyvänsä, ne voidaan validoida vain siinä tapauksessa, että äänestäjät osallistuvat yhdessä toukokuun vaaleihin. Tässä suhteessa meillä kaikilla on tehtävä. Meidän tulee puolustaa eurooppalaista hanketta. Ei pelkästään niiden ongelmien vuoksi, joita meillä tänä päivänä, vaan myös siksi, mitä niiden kanssa on saatu aikaiseksi viimeisen 70 vuoden ajan. Eurooppa on paras paikka, jossa voi elää ja työskennellä. Aivan kuten Benini sanoi muutama, vuosi, ja muutama päivä sitten, Eurooppa on edelleen paras hanke, jonka voi antaa lahjana lapsillemme. Jokaista hanketta voi parantaa, mutta vastuullisesti meidän täytyy välttää sitä, ettei lasta heitetä pesuveden mukana. Toivottavasti näette myös Euroopan, niiden silmin, jotka katsovat Eurooppaa ulkopuolelta. He näkevät jatkuvan innovatiivisen alueintegraation mallin, joka on rauhan ja edistyksen puolella mantereella, jota sodat runtelivat aiemmin vuosisatoja ensimmäisen maailmansodan jälkeen oli vain liikkeitä esillä. Palaisin vielä tähän toimien kehykseen, hyvä puheenjohtaja. Neljä asiaa. Ensinnäkin olemme sitä mieltä, että meidän tulee vahvistaa Euroopan parlamentin roolia ja tämä olennainen vuoropuhelu ja rakenteellinen yhteistyö on tärkeä kansallisten parlamentin kanssa. Tämä on tapa myös painottaa sitä liioittelua, joka löytyy neuvoston dynamiikasta. Toiseksi olemme sitä mieltä, että tämä oleellinen puolusta ja suojaa tilannetta ylettää Euroopan komission kolmanneksi. Neuvostossa meidän täytyy pyrkiä siihen, että käyttää yhä enemmän äänestyksiä ja varmistaa se, että sitoumus täytäntöönpanon näitä hyväksytään ja siitä tulee luonnollinen osa työtä. Kun puhutaan maahanmuutosta tai turvallisuudesta, libyöstä tai ihan mistä vaan. Kun päätös on tehty, silloin kaikkien neuvostojäsenten täytyy myös pitäytyä tässä päätöksessä. Lopuksi me uskomme, että tarvitsemme vahvempaa ja rakenteellisempaa alueviranomaisten läsnäoloa. Ja kansalaisyhteiskunnan jäsenten täytyy olla paremmin mukana. Voidaan huomioon nämä konsultatiiviset komiteat, alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea. Niiden täytyy olla enemmän mukana työssä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olemme varmasti vahva liittolainen teidän kanssanne, jonka avulla rakennetaan seuraavaa Eurooppaa. Committee of the Regions, Madame. Kiitos sitten alueiden komitean puolesta. Barbara Duden. saksaa, koska se on minulla helpompaa. Arvoisa Rova Hübner, AFKO, jäsenet, haluaisin Karl-Heinz Lambertin puolesta kiittää sydämellisesti tästä kutsusta. Puheenjohtaja Lamberts ei valitettavasti muiden menojen vuoksi pääse tänään paikan päälle ja ennen kuin puhun Euroopan tulevaisuudesta, niin halusin sanoa kaksi lausetta liittyen Task Forceen, koska uskon, että se on tässä keskustelussa aika tärkeä. Alueiden komitea on Task Forceissa vaatinut, että lainsäädäntöprosessissa neuvostossa tehdään avoimempaa Tämä on tietysti tärkeää Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille yhdessä. Kansallisten parlamenttien kanssa alueiden komitea sai tehtävän kiinnittää huomiota tähän, koska Euroopan parlamentti ei ollut mukana Task Forceissa, niin me alueiden komiteana toivomme, että me yhdessä voimme toteuttaa hyödylliset suositukset mutta sitten muutama lause Euroopan tulevaisuudesta. Kun puhumme Euroopan tulevaisuudesta, niin se on tänä päivänä suurempi haaste kuin aikaisemmin, ei ainoastaan Euroopan vaalinäkökulmasta alueissa ja kaupungeissa keskustelu on vilkasta, mutta myös hyvin avointa. Monet ovat epävarmoja, heillä ei ole suuntaa ja tämä leviää yhä laajemmalle kansalaisten keskuuteen ja populistit käyttävät tätä hyväksi ja syyttävät EUta. Niin kuin Atondon lausuntoluonnoksessa sanotaan, niin poliittiset henkilöt ja muut ovat sanoneet, että meidän täytyy ajatella Eurooppa uudestaan. Toki me tarvitsemme uusia ajatuksia, mutta ei meidän tarvitse keksiä Eurooppaa uudestaan. Se, mitä me olemme rakentaneet, se on hyvää ja monet vastakkainasettelut joista puhutaan EUn heikkouksena, ovat usein vahvuuksia, vaikka nykyään ehkä uskotaan, niin me voimme toimia vain, jos teemme kompromissia. Siihen tarvitaan energiaa, mutta tätä kautta saadaan aikaiseksi myös luottamusta ja uskon, että sitä tarvitsemme tänä päivänä enemmän kuin koskaan. Kaikki EU-toimielimet, mutta myös kansalliset hallitukset, puolueet, asiantuntijat tekevät ehdotuksia siitä, miten Euroopasta saataisiin avoimempaa ja demokraattisempaa kansalaiskeskustojen avulla muun muassa. Uskon, että tämä on hyvä alku, mutta se ei vielä riitä. Alueiden komitea on vaatinut alue- ja paikallistahot otettaisiin tiiviimmin mukaan tähän tulevaisuuskeskusteluun, koska meillä on ehkä vielä mahdollisuus saavuttaa kansalaiset ja saada heidät liikkeelle. Meidän täytyy kaikki kaikkien selittää paremmin, mitä mahdollisuuksia eh, Euroopalla on, mitä ratkaisumahdollisuuksia on, mutta meidän täytyy pystyä myös ymmärtämään pelkoja ja sitten siirtämään ne rakentaviksi ehdotuksista Ja tämä on varmasti kaikkien tasojen yhteinen velvoite. Kansalaisen Eurooppa on tulevaisuuden Eurooppa. Tämä on yksi painopiste alueesta alueiden komiteassa vuoteen 2020 asti. Kansalaiskeskustelun kautta me haluamme saada yhteyden EU-tasolta kansalaisiin ja haluamme käydä todellista vuoropuhelua päättävien kanssa – aluetasolla. Siksi olen samaa mieltä Artondon mietinnön kanssa siitä, että me tarvitsemme vahvempaa eh, eurooppalaista julkisuutta ja siihen tulisi pohjata eurooppalainen demokratia. Eurooppalainen demokratia vaatii eurooppalaisen identiteetin. Me tarvitsemme enemmän eurooppalaista koulutusta ja me tarvitsemme osallistavaa sosiaalista kanssakäymistä. Kaikkien elementtien ei tarvitse kehittää samaan aikaan, mutta niiden täytyy tukea toisiansa. Ja mielestäni tässä auttaa vain se, että toimitaan vastuullisesti politiikassa – alueen mm, paikalliset tahot ovat sellaisia, joilla on demokraattisia rakenteita, ne ovat lähellä kansalaisia ja siksi ne ovat tässä prosessissa tärkeitä. Meidän täytyy näyttää, että kaikki eurooppalaiset päätökset ovat sellaisia, jotka vaikuttavat myös aluetasolle, mutta niillä on myös eurooppalainen ulottuvuus. Ja tässä täytyy keskittyä poliittisiin päätöksiin, eh, jotka tuntuvat päivittäisessä elämässä. Esimerkiksi konkreettisia hankkeita aluekehityksiin liittyen. Kaupapoliittiset kysymykset ovat myös tärkeitä, kun puhutaan kansalaisten turvallisuudesta muuttuvassa maailmassa. Haluaisin mainita tässä muutamat toimet liittyen alueiden komitean toimintaan. Eilen puheenjohtaja Lamberts puhemies Tajanin kanssa esitti näkevät, että on tarpeellista, että tehdään tiivistä yhteistyötä, eli toimielinten ja alueiden välillä, koska jos me haluamme vakuuttaa kansalaiset ja säilyttää tämän hankkeen, niin se on tärkeää. Hän puhui myös aluetason äänestä. Ja tusk, hän on myös nostanut nämä kysymykset esille. AK-jäsenet ovat nostaneet useita aiheita, jotka voidaan toteuttaa vain paikallistasolla. Tämä koskee maahanmuuttajien integrointia, oikeudenmukaisempaa Eurooppaa, ilmastonmuutosta ja niin edelleen. Meillä yli 170 jäsentä, jotka ovat käyneet näitä kansalaiskeskusteluita ja monet tuhannet ovat suoraan tai virtuaalisesti osallistuneet tähän. Monet ovat täyttäneet online-kyselykaavakkeen ja esittänyt, ajatuks, esittäneet ajatuksia Euroopasta. Ja niin kuin puheenjohtaja Lamberts eilen sanoi, niin meidän täytyy tehdä konkreettisia ehdotuksia, miten näitä vuoropuheluita voidaan käydä jatkuvasti, ei ainoastaan Eurooppa-vaalien alla. Ja sen pitäisi korvata edustuksellista demokratiaa tai kansalaisaloitteita, vaan sen täytyisi olla lisänä niille. Meidän täytyy saada kansalaisten luottamus ja täytyy taata se, että ne, jotka osallistuvat tähän vuoropuheluun, niin saavat myös kuulla, mitä heidän ajatuksilleen tapahtuu. Ja meidän täytyy to- toimia yhdessä myös työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Yhdessä me voimme ehkä sitten kehittää ajatuksia ja kokeilla niitä. Ja ne saattavat sitten auttaa myös muita toimielimiä ja toivon tässä rakentavaa yhteistyötä seuraavien kuukausien aikana, mutta myös vaalien jälkeen. Avainkysymyksiä ovat vuoropuhelu, luottamus, läheisyys ja ihmiset usein luottavat valittuihin parlamentaarikoihin tai alueedustajien, voivat keskustella heidän kanssaan, mutta Eurooppa vaan täytyy kuitenkin todistaa jatkuvasti, että he ovat lähellä kansalaisia. Kun puhutaan EU-hankkeista, vaihtoohjelmista, tapaamisista, nämä ovat hyviä argumentteja, kun puhutaan yhtenäisestä Euroopasta. EUn täytyy olla demokraattinen, sen täytyy pitää kiinni yhteisistä arvoista eri tason valittujen edustajien täytyy tehdä yhteistyötä. Meidän täytyy olla hyvänä esimerkkinä. Näin me voimme saada kaikkien luottamuksen ja sitä pystytään myös vahvistamaan sitä kautta. Thank you very much. Eh, Madame Duden. Kiitos paljon, Duden. Ennen kuin parlamentaarikot saavat puheenvuoron, niin Haakin Almunia eh, pitää meille asiantuntijapuheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Kiitos, että sain kutsun tähän äärimmäisen mielenkiintoiseen kokoukseen. Tämä on mielenkiintoista kaikille eurooppalaisille, ei ainoastaan meille, kuulla ajatuksia, joita näistä kohtaamisista syntyy. Minä kerron teille, mitä mieltä olen Euroopan tulevaisuutta koskevan keskustelun tilasta. Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa ja tällä hetkellä se on entistä vaikeampaa. Mutta meidän on pakko, otan huomioon ne haasteet, joita kohtaamme, niin meidän on pakko selkeyttää meidän ajatuksia siitä, mitä me haluamme meidän tulevaisuudeltamme ja mitä me haluamme tuleville eurooppalaisille sukupolville – tässä on paljon haasteita edessä ja meidän on sopeuduttava niihin. Eurooppalaisella hankkeella on ongelmia. En muista niin kovia keskusteluja koskaan keskustelun kuin mitä nyt käydään Euroopan unionin tilasta, tulevaisuudesta ja aivan perusolemuksesta. Ennen vaaleja näitä keskusteluja tullaan käymään kovasti kaikissa jäsenvaltioissa. Va- vaalien alla meillä on ongelmia kaikissa demokratioissa. Kansallisina demokratioina meillä on sellaisia ongelmia, joita me ajattelimme tulleen ratkaistuksia joitain vuosia sitten, myös näissä nuorissa demokratioissa, kuten omassa maassani. Mutta ja lisäksi kansainvälisen, kansainvälinen maailmanjärjestys kokee merkittäviä turbulensseja. eu eletään tietynlaisessa epävakaudessa, epävarmuudessa ja lisäksi jäsenvaltioissa poliittinen keskustelu ja yhteiskunnat ovat polarisoituneet. Ja nämä kaksi napaa jakavat kansalaiset niihin, jotka pelkävät tulevaisuutta, ja toisaalta niihin, jotka pelkäävät sitä, että saatetaan kulkea taaksepäin. Eurooppa on sellaisten kannalta merkittävä hanke, jotka pelkävät, että mennään taaksepäin. Ihmiset haluavat, että heitä suojellaan, mutta paras tapa eurooppalaisina vastuunkantajina, sosiaalisina johtajina, poliitikkoina, niin paras tapa suojella kansalaisia on se, että suojellaan kansalaisia rakentamalla parempi tulevaisuus, ei kulkemalla taaksepäin. Toki on keskusteltava siitä, miten tämä toteutuu. Julkista tilaa on enemmän Euroopan unionissa, Euroopan unionin huipulla. Täällä sanottiin, että ei ole eurooppalaista demosta. No, eurooppalaista kansaa näin. Tämä on täysin totta, näin ei ole. Mutta finanssikriisin aikana ja muiden kriisin aikana aina no nykyhetken saakka me olemme osallistuneet yhä enemmän eurooppalaisiin keskusteluihin – joissa nousee esiin näitä yhteisöpiirteitä, joita jäsenvaltioissa on. Ketkä osallistuvat näihin keskusteluihin? Kansalliset parlamentit, ei ainoastaan Euroopan parlamentti. Ja tämän takia tämä on erityisen hyödyllistä. Poliittiset puolueet kansallisella tasolla enimmänkin, ei niinkään EU-tasolta. Tämä toimii jonkinnäköisenä soihdunkantajana. Ja poliittiset puolueet eivät Euroopassa ole niin vahvassa asemassa, että ne voisivat käydä samanlaista keskustelua kuin mitä Euroopan parlamentissa on käyty jo monia vuosia. Kansalaisyhteiskunta, eri verkostot osallistuvat tähän keskusteluun. Johtajuus on nykyhetkellä vaikeampi asia kuin se oli 20-25 vuotta sitten. Meidän on rakennettava parempi Euroopan tulevaisuudelle, parempi johtajuus, parempia johtajia, sellaisia, jotka ovat valmiita käymään vuoropuhelua ja vaihtamaan ajatuksia. Ei sellaisia, jotka pakottavat muut noudattamaan omia ajatuksiaan. Se on tässä minun pohdinnan pohjani. Mitä meidän tulisi pohtia, kun ajatellaan meidän tulevaisuutta eurooppalaisina? No ensinnäkin tämä institutionaalinen toimielimiin liittyvä ulottuvuus. Ja minä voin kertoa näistä keskusteluista koskien toimielinten uudistuksia, joita Euroopan unionissa tarvitaan. Minä olen lukenut parlamentin hyväksymät mietinnöt tästä aiheesta ja minä tulen kiinnittämään erittäin paljon huomiota tähän mietintöön, jonka hyvä ystäväni Ramon Hauregi tulee esittelemään. Tässä nämä kiireelliset institutionaaliset muutokset eivät mielestäni vaadi perussopimusten muuttamista. Perussopimukset tulee jossain vaiheessa muuttaa. Mutta meillä on mielessä 2005 vuoden perustuslaillinen sopimus, sen epäonnistuminen ja meillä on myös Nitsan sopimuksen epäonnistuminen, kun me pyrimme valmistelemaan unionia laajenemiseen, joka sitten toteutui vuodesta 2004 eteenpäin. Minä haluaisin, että tässä kiinnitetään huomiota, mitä voidaan vaihtaa nykysopimusten puitteissa. Ja kuten näissä mietinnöissä nostettiin esiin, niin olisi hyvä, että käytetään tätä Pasarel-menetelmää. Sitä ei ole käytetty vielä sitten Lissabonin sopimuksen. Näen mielelläni, että tällaisia pitkälle meneviä kumppanuuksia kehitetään. Tämän tyyppistä yhteistyötä tarvitaan paljon. Se on paras tapa edetä ja olla lykkäämättä asioiden toteutumista, kunnes päästään yksimielisyyteen neuvostotasolla – Eurooppa-neuvostoa pidetään omana toimielimenä Lissabonin sopimuksessa ja sillä on liikaa vaikutusvaltaa, liikaa valtaa. Minä luulen, että Euroopan unionin toimielinten arkkitehtuuri ei ole löytänyt sopivaa tasapainoa sen koommin, kun Euroopan neuvosto on saanut oman toimielin asemansa avainstrategiset sopimukset ja suuntaukset ovat sellaisia, että toki valtionpäämiesten tuli niistä, tulisi niistä päättää, mutta he eivät voi säätää lakia, valvoa lainsäädäntöä, päättää, koska päätökset tehdään, ketkä tekee päätökset. Tässä on liikaa valtaa, kerta kaikkiaan. Ja kun he eivät määrä enemmistöllä voi tehdä päätöksiä, he vaativat yksimielisyyden, niin tällä on selkeä seuraus se, että tärkeät päätökset lykkääntyvät. Ja tässä toimielin puitteissa tarvittaisiin enemmän määräenemmistöäänestyksiä koskien verotusta, työmarkkina-asioita. Olisi tärkeää käyttää yhteisömenettelyä enemmän kuin hallitusten välistä menettelyä ja olisi tärkeää, että vahvistetaan tätä vuoropuhelua kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Täällä aiemmat puhujat ovat tätä asiaa jo peräänkuuluttaneet ja olen tämän vaatimuksen kanssa täysin yhtä mieltä. Mitä tämä vaatisi? Tämä vaatisi merkittäviä muutoksia toimielimiin. Minä voisin nostaa viisi politiikan ala esiin, joiden suhteen on tehtävä päätöksiä, jotta voidaan rakentaa parempi tulevaisuus Euroopan tästä hetkestä lähtien. Siten, että tulevaisuuden rakentamista ei lykättäisi talous- ja rahaliiton loppuun saattaminen, se on tärkeä asia. En puhu tästä enempää. Etenemissuunnitelmat ovat täysin selvillä. Näistä on puhuttu monasti niin täällä kuin kansallisissa parlamenteissa. Talousrahaliiton äh, hallitsemiseen tarvitaan pientä hienosäätöä. Mielestäni tarvitaan tämä euroalueen valtiovarainministeri. Lisäksi olisi mietittävä, että on hyvät suhteet niiden välillä, jotka eivät kuulu talous- ja rahaliittoon. Eli euron, kuuluvat, euron kuulumattomat, tässä on löydettävä yhteinen sävel, varsinkin nyt kun Iso-Britannia lähtee pois alueesta. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö euro olisi edelleen EUn valuutta, mutta me emme pakota heitä, jotka eivät ole valmiita liittymään euroalueeseen, niin me emme pakota heitä tekemään näin, eli liittymään euroon myöskään viikon päästä. Talous- ja rahaliitto ei ole sama asia kuin Euroopan parlamentti. Euroopan parlamentin olisi löydettävä keino käsitellä euroalueen asioita ilman, että tämä toimielin jakautuu kahtia. Lisäksi olisi kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, että parlamentilla on täysoikeus vaatia toimivaltaa niissä keskusteluissa, jotka koskevat eurooppalaista ohjausjaksoa. Pankkiunioni on tärkeässä roolissa tämä rahoitusvalmius koskien euroaluetta on tärkeässä roolissa, mutta tämä koskee yhteensovittamista, innovaatiota, kilpailukykyä, työpaikkoja, sisämarkkina-alueen hyvää toimintaa. Tämä, nämä kaikki asiat vaativat erittäin hyviä keskusteluja ja pelkkä neuvoston ja komission välinen keskustelu ei riitä. Hallitusten välinen keskustelu ei riitä komission kanssa vaan Euroopan parlamentin on oltava mukana yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa suorittamassa eurooppalaisen ohjausjakson suositusten täytäntöpanon seurantaa ja lisäksi olisi tärkeää, että valvotaan niitä parlamentteja, jotka eivät pane täytäntöön, niitä suosituksia, jotka ovat kaikkien eurooppalaisten hyväksi. Ei ainoastaan sellaisia, jotka hyödyttävät ainoastaan kansallisvaltioita suoran Toki voidaan keskustella myös siitä, että eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa ei ole olemassa vielä, ja maahanmuutto on tärkein asia terrorismin ohella, joka puhuttelee kansalaisia. Ja joitain varovaisia edistysaskelia on otettu sen suhteen, että taistellaan terrorismia vastaan, joitain pieniä edistysaskelia, mutta se, että löydetään ja pannaan täytäntöön eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka, niin sellaista ei ole. Kansalaiset odottavat, että Euroopan unioni on ajan tasalla ja eturyhmässä vallattamassa, voittamassa tätä suurinta haastetta, joka, jonka kohtaamme. Tämä liittyy turvallisuusasiaan ja tämä liittyy, tämä liittyy ja tämä liittyy myös sisäiseen vakauteen. Tämä on erittäin paljon poliittista vakautta, poliittista johtajuutta – Poliittinen johtajuus tarkoittaa täällä Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa sitä, että kun puhutaan eurooppalaisesta politiikasta ja strategioista, tarvitaan suuri enemmistöjä ilman, että sanellaan, mitä, miten tulee ajatella. Tarvitaan enemmän demokratiaa kaikilla tasoilla. Demokratia on nyt monitasoinen haaste kaikille meille. Demokratia vai täällä tai se, että kansalliset demokratiat eivät toimi hyvin, niin demokratiavaje on ongelma kaikilla politiikan tasoilla ja kansalaisten edustuksen tasoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on uudelleen rakennettava tämä kansalaisten luottamus näitä eurooppalaisia ja kansallisia toimielimiä kohtaan. Tämä luottamus on ollut vähän enemmän päin, se on kärsinyt merkittävästi. Luottamus on hieman palaamassa joissain maissa, koska taantuma on kääntynyt nousuksi. Ja tässä kasvunäkymät ovat suotuisat, mutta luottamus EUta kohtaan on tarpeen. Ilman luottamusta meillä ei voi olla yhteistä eurooppalaista tulevaisuutta. Kiitos oikein paljon. Kiitos Hoakin. Sain ainoastaan 10 puheenvuoropyyntöä. Haluaisin tietää, onko näitä muita puheenvuoropyyntöjä seuraavan viiden minuutin aikana, jos voisitte ystävällisesti päättää, haluatteko avata sanaisen arkkonne vai ette. Ennen kuin annamme puheenvuoron Euroopan parlamentin jäsenille, haluaisin pyytää, että minun kanssa puhuin kanssa Vilnasta ottaisi puheenvuoron seuraavaksi. Olkaa hyvä. Iš tiesų, e, Lietuva nuoširdžiai nori, kad ES projektas. Hyvä, puheenjohtajat, kollegat. Liettua haluaa, että Euroopan hanke on kestävä ja pitkäikäinen. 64 prosenttia maamme kansalaista tukee EUta. Mutta kun työskentelin komission asiantuntijana vuonna 2014, luetteloin selkeästi ne ongelmat, joita vastaan tulisi. Ja, ja Brexit oli vain yksi näistä EUta herättelevistä asioista. Meidän tulisi pohtia myös ulkorajojen suojelmista. Ja tässä suhteessa olemme jakautuneita. Me haluamme, että Euroopan hanke on pitkäikäinen, jatkuva ja menestyksellinen. Ja kun me haluamme sitä, niin meidän tulisi myös muistaa Britannian historioitsijan sanoman totuuden. Hän totesi, että eri poliittiset voimat usein tulevat esille politiikassa silloin, kun asiat menevät pieleen. Pääukka meillä nyt on se, että äh, hajoamme EUta pitäisi käsitellään. Tasa-arvoisten jäsenvaltioiden unionina. Kun puhutaan muista kohdista, nähdään, että esimerkiksi meidän maamme haluaa välttää sen, että valiin tulee rajoilettavat listat, sillä se ei varmistaisi vaadittavaa vastuuta, emmekä kykenisi näin vaikuttamaan EU-vaaleihin. Kun puhutaan sitten ulkopolitiikasta ja rahoituskysymyksistä, niin toissijaisuus on erittäin tärkeä, kun taas puhutaan siitä, että määräenemmistö äänestyksiä laajennettaisiin. On nähtävissä, että Junkerin unionin tilapuheenvuorossa hän ehdottaa, ehdotti, että määräenemmistön tulisi soveltua myös veroihin ja muihin alueisiin tietyin poikkeuksin. No, näitä näkökulmia pitäisi käsitellä. Ne johtavat federalismiin ja jättävät pienemmät jäsenvaltiot tilanteessa, jossa niitä ei kuulla. Sanoin, että 64 prosenttia väestömme ovat eurooppamielisiä ja tukevat EUta, mutta monet tutkimukset osoittavat, että ihmiset eivät ole sitä mieltä, että heidän äänensä tulee kuuluville EUssa. Meidän tulisi viedä eteenpäin analyysiä Keski- ja Itä-Euroopan maiden ehdotuksista, sillä näissä maissa usein todetaan, että Länsi-Euroopan maat haluavat pakottaa omaa toimintasuunnitelmansa näille maille. Kiemaat ja niiden kansalaiset eivät halua tuntea olemansa toisen luokan kansalaisia. Minusta jokaisella jäsenvaltiolla pitäisi olla oma äänensä. Jotta EU tekisi EU-päätöksiä, niin meidän tulisi tehdä näistä päätöksistä tehokkaampia, jotta varmistaisimme sen, että ollaan paremmin vastuullisia demokraattisesti ja keskitytään yhteiskunnallisiin ongelmiin paremmin. Hyvät kollegat, toivon, että Itävallan, Unkarin, Slovakian äänet ja muiden valtioiden äänet tulevat esille. Meidän täytyy löytää kestäviä ratkaisuja, kun puhutaan EU-tulevaisuudesta, ja vain tämä tekee meidän organisaatiostamme vahvan. Parlament Jolainen. Kiitos erittäin paljon Euroopan parlamentista Lainen. Rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat. Äh, tervehdin ilolla tätä keskustelua, koska me voimme järjestää Euroopan tulevaisuuden ainoastaan yhdessä. Sitä ei voi tehdä Euroopan parlamentti yksin, sitä ei voi tehdä yksi kansallinen parlamentti. Se on yhteinen tehtävä ja kaikki puhujat ovat tämän myös ilmaisseet. Pyysin puheenvuoroa, koska minun täytyy valitettavasti mennä ympäristövaliokunnan kello 16 siellä äänestetään minun mietinnöstäni silloin. Todellakin niin kuin puheenjohtaja Javier sanoi, niin me olemme ehkä unohtaneet sen, miksi me haluamme eh, toimia Euroopan unionissa. Eh, kylmän sodan aikana tämä oli selvää rauhaa, vapautta puolustettiin, mutta sen jälkeen tämä ajatus katosi. Ja minä olen täällä myös Kiinan valtuuskunnan puheenjohtaja. Jokainen, joka on ollut Kiinassa, tietää, miten siellä toimitaan ja tietävät, minkälainen haaste se meille on taloudellista näkökulmasta. Epäreilu kilpailu. Kiina ei ole markkinatalous. Kiinalaiset voivat ostaa mitä vaan heidän tuotteensa ovat tuettuja usein. Mikään eurooppalainen maa ei voisi taistella tätä vastaan, ei Saksakaan. Me olemme aivan liian pieni. Tähän kykenee ainoastaan EU. No sitten tekoäly. Me tiedämme, että tehdään suuria ponnisteluja, investoidaan miljardeja Kiinassa ja USAssa. Kun puhutaan tulevaisuudesta ja uudesta teknologiasta, niin siinäkin me tarvitsemme yhtenäisyyttä Euroopassa. Ja tällä internetsektorilla me olemme jääneet jälkeen, olemme hävinneet. Tässä me voimme toimia ainoastaan yhdessä tutkimushankkeiden kautta. Mitä haluan sanoa demokratiasta, niin Lissabonin sopimus sanoo selkeästi, mitä me haluamme. Lissabonin sopimuksessa meillä on parlamentaarinen demokratia ja osallistava demokratia. Mitä parlamentaariseen demokratiaan tulee, niin me siirrymme nyt seuraaviin Eurooppa-vaaleihin. Olemme tehneet tätä nyt 40 vuotta. Nämä ovat aivan erityiset vaalit. Me tiedämme, kuinka vaikeat vaalit nämä tulevat olemaan. Me emme saa tätä parlamentista demokratiaa, jos meillä ei ole tarvittavia toimijoita. Me tarvitsemme vahvoja eurooppalaisia mm, puolueita. Paperilla meillä näitä puolueita on, mutta ei todellisuudessa. Ja uskon, että kärkiehdokasmenettely on hyvä koska ensimmäistä kertaa meillä on suurempia henkilöitä, ei ainoastaan kansallisella tasolla, ja tiedotusvälineet reagoivat tähän kilpailudemokratiaan, ja me tarvitsemme tätä tulevaisuudessa vielä paljon enemmän. Kuten sanoin, meidän täytyy toimia yhdessä Puolan sitä, että kansalliset parlamentit otetaan enemmän mukaan. Te mainitsitte vihreän kortin, siitä pitäisi keskustella, eli keltaisesta kortista vihreään korttiin. Minä olen ollut myös alueiden komiteassa mukana. Minä tiedän, kuinka tärkeä alue- ja paikallistaso on. Ja Rouva Duuden mainitsi nämä vuoropuhelut kansalaisten kanssa pysyvänä välineenä. Tästä täytyy puhua, ei ainoastaan siis ennen vaaleja, vaan myös vaalien jälkeen, eli että kansalaiset ovat mukana käsittelemässä näitä Eurooppa-kysymyksiä. Herra Javierin puhe todellakin miellytty minua. Eli Eurooppa on yksi parhaimmista alueista asua ja me, me voi hyväksyä sitä, että tämä hanke hajotetaan ja sellaiselta tasolta, joka ei ymmärrä asiasta yhtään mitään. Eli minä tässä todellakin lasken kaikkien kansallisten parlamenttien varaan. Pahoittelut. On toinen kollega, joka lähtee äänestämään. Margaret, minuutti puheenjohtaja, olkaa hyvä. Madam Chair, I've just add a few quite important things to you. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä lisäsin muutaman asian. Oikeusasiamieheltä tuli toukokuussa viesti ja siellä neuvostossa tehtävä työ, että arvosteltiin ankarasti hallitusten välistä työtä, koska siellä ei toimita avoimesti. Kansalaiset, parlamentaarikot eivät voi seurata, mitä omien maiden hallitukset tekevät, puhumattakaan kansallisista lehdistöistä. AFKO ja PETI-valiokunnat ovat yhdessä tehneet erinomaisen mietinnön, johlainen on tässä yhteisesitelijä. Siinä vastataan tähän oikeusasiamiehen arvosteluun. Olisi tärkeää, että tästä puhutaan omalle hallinnolle ja olisi kertava, että nyt olisi syytä muuttaa käytöstapoja, että he toimivat täysin epäavoimessa hallitusten välisessä välineessä. Heidän tulisi toimia yhtä avoimesti kuin mitä me työskentelemme täällä Euroopan parlamentissa siten, että voi seurata, mitä oma hallitus tekee – ja olisi tärkeää, että he ovat myös yhteydessä muihin hallituksiin siten, että he toimivat velvollisesti ja että heidät saadaan tilivelvolliseksi omiin päätöksiinsä. Ja tämä sitten on esiin niin erinomaisessa mietinnössä. Se, miten tilanne on nyt, niin he voivat syyttää Brysseliä kaikesta, mistä he eivät tykkää, koska he voivat peitellä kaiken, missä he ovat olleet mukana päättämässä. Eivätkä he koska ne ryhtyvät velvolliseksi ennen kuin he ryhtyvät suhtautumaan Brysselissä tehtävän työhön vakavasti. He suhtautuvat siihen avoimesti. Silloin meillä on mahdollisuus toimia olemassa olevien, pui, toimia olemassa olevien sopimusten puitteissa. Oikeusasiamies viittaa nimenomaan Lisbonin sopimukseen ja toki tässä pientä toimintakulttuuri on, toimintakulttuuriin liittyvä hienosäätö on tehtävä, mutta kyllä tässä voitaisiin muuttaa toimintatapoja siten, että ihmiset pääsevät mukaan, mukaan osaksi tätä päätöksentekoa muullakin menetellä kuin tämä keltainen, punainen, vihreä kortti tai ei mikään kortti kuin nykyään. Joten minä vetoan teihin, että viekää tämä viesti ja tämä mietintö takaisin kotimaahan. Tämä Peti Afko-valiokuntien mietintö löytyy. Se on hyväksytty 20 96 on tämä numero ja se on 31. heinäkuuta päivätty. Ja minä pyydän, että luette tämän ja tämän oikeusasiamiehen kirjeen. Sitten teillä on hieman kättä pidempää, että oman maan hallitus voisi toimia tilivelvollisesti ja avoimesti ja se olisi meille kaikille erittäin hyödyllistä. Siitä, varsinkin sinne, kun viestimme kansalaisillemme, kansalaiset ymmärtäisivät, kuinka he voivat olla tärkeässä roolissa – siten, että he laittavat poliitikot kantamaan myös tämän demokraattisen vastuun. Joten kiitos erittäin paljon. Varmasti tämä kirvoittaa erittäin paljon puheenvuoroja. Ramon Jauregi, sinä olet jos haluat esitellä tämän oman mietintösi. Olkaa hyvä. Gracias, eh, señora presidenta. Eh, realmente me gustaría en primer lugar agradecer. Kiitoksia. Hyvä. Ensinnäkin haluaisin kiittää mahdollisuudesta käydä tätä keskustelua. Minusta kannattaa käydä näitä yksityiskohtia läpi ja tarkastella Euroopan tulevaisuutta yhdestä, sillä me emme kaikki ole samaa mieltä. Ja on hyvä tutkia näitä eri näkemyksiä. Haluaisin kiittää Itävallan puheenjohtajavaltiota, ulkoisen valiokuntaa, eri komiteoita, talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea. Ja pääviesti, jonka haluaisin välittää teille kaikille kansallisille parlamentaarikoille, on seuraava. Miksi itse asiassa keskustelemme Euroopan tulevaisuudesta? Se johtuu siitä, että Euroopan tulevaisuus on vaakalaudalla. Se on se päätelmä, joka tästä voidaan tehdä. Olemme tarkastelleet sitä, mitä Juncker sanoi. Ja hän on nimittänyt tätä eksistentiaaliseksi kriisiksi rahoituskriisin jälkeen. Ja se, millä tavalla euro hoidettiin. Sitten meillä on Brexit, maahanmuuttokriisi. Me olemme kulkeneet läpi vaikeita aikoja ja nyt meidän täytyy katsoa sitä, miten kaiken tämän jälkeen rakennetaan tulevaisuutta, mutta tämän lisäksi meillä on nyt jo hyvin laaja näkemys siitä, että Eurooppa sellaisena kuin sen tiedämme toimii aika hitaalla tavalla. Se ei pysy vauhdissa mukana. Se ei pysy tuolla kentällä tapahtuvien tapahtumien kulussa mukana. Ja onpa kysymys ulkopolitiikasta, taloudesta lähentymisestä, eurovöyhkeistä. Eli kaikki tämä nivoutuu yhteen. Samalla kuitenkin sisäisiä jännitteitä on kehittynyt. Ja tämä idä- ja län, äh, anteeksi, pohjois- ja etelävälinen taloudellinen talouden ero, idän ja lännen väliset erot, joita emme ole kyenneet ratkaisemaan. Sama soveltuu myös tietysti siihen sääntelykehykseen, joka meillä on sitten, kun yhdistynyt kuningaskunta on täältä lähtenyt. Meidän täytyy kyetä äh, rakentamaan jonkunnäköinen suhde yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Ja meidän täytyy tarkastella sitä, minkälaiset järjestelyt meillä on kolmasen vuoden kanssa. Kaikki tämä on johtanut siihen, että Euroopan parlamentti on käynnistänyt tämän keskustelun ja se nivoutuu yhteen sen varmuuden kanssa, että meillä on useita haasteita, joihin haluamme vastata. Ja voimme vastata niihin vain, jos teemme näin yhdessä. Kaikki ministerit ja pääministerit, jotka ovat tulleet Euroopan parlamenttiin antamaan näkemyksensä tästä tilanteesta, ovat heijastelleet tätä me olemme liian pieniä ollaksemme jakautuneita. Juncker otti tämän ajatuksen esille. Ja jos tuodaan yhteen kauppapolitiikka, kuten jollainen täällä teki suhteessa sopimuksiin Kiinan kanssa, olemme torjuneet tässä veropetoksia, veron kiertoa, veroparatiiseja. Tämä kaikki vaatii vahvaa Eurooppaa. Katsokaapa valuuttaamme ja millä tavalla me puolustamme demokraattisia arvoja meidän talouttamme. Millä tavalla voimme puolustaa itseämme perusarvojen instituutioina, jollemme tee yhteistyötä jolle me ole yhtenäisiä internetin kaauksen edessä. Eurooppa tarvitsee sosiaalipolitiikkaa, jota meillä ei ole suinkaan riittävästi. Miljoonat eurooppalaiset odottavat, että Eurooppa vastaa heidän tarpeisiinsa sosiaalipolitiikan avulla. Meidän tulee pureutua maahanmuuttoon. Se on äärimmäisen kiireinen kysymys. Meidän täytyy myös löytää ratkaisu seuraaville vuosikymmenille, sillä kaikki tämä jatkuu ja on meidän kanssamme läsnä seuraavan vuosituhannen aikana. Meidän ei kuitenkaan tarvitse keksiä pyörää uudelleen, kuten aloinen komitean edustaja aivan oikein huomautti. Ei meidän tarvitse luoda, tarvitse luoda mitään uutta, mutta meidän täytyy kyetä vastaamaan kaikkiin näihin haasteisiin eri näkökulmasta. En halua provosoida, mutta Haluaisin kuitenkin käynnistää keskustelua. Ilmeisesti alkuperäinen pääministeri puhui siitä, että saataisiin enemmän aikaiseksi vähemmällä. Ja haluan kyllä kysyä teiltä ihan rehellisesti, onko se itse asiassa mahdollista? Voidaanko oikeasti saada aikaiseksi lisätuloksia vähemmillä talousresursseilla? kun valmistellaan monivuotista taloudellista äh, rahoituskehystä. Yhdistyt kuningaskunta lähtee täältä Euroopan unionista. Meidän tulee katsoa, millä tavalla asiat rahoitamme. Me haluamme saada aikaiseksi lisää, me haluamme luoda lisätehtäviä. Tehokas puolustus, puolustus, joka toimii myös äh, verkkorikostilanteissa, verkkosodassa – kunnollinen Euroopan energiapolitiikka, kyetäänkö kaikki tämä hoitamaan vähemmillä voimavaroilla? Saadaanko enemmän aikaiseksi, jos rajoitetaan Euroopan parlamentin lainsäädännöllisiä valtuuksia? Saadaanko aikaiseksi enemmän, jos sanotaan, että kansallisvaltiot sen sijaan, että unioni ovat Euroopan rakentamisen ytimessä? tässä on toisiaan täydentäviä kohtia. Öö, minä olen baski, olen espanjalainen, olen eurooppalainen. Ja suhtaudun myös lojaalisti kotikaupunkiinne. Ei näitä kaikkia identiteettejä tarvitse kieltää. Jos vain yhtä identiteettiä pidetään yllä. Se on vaarallista. Euroopan parlamentti tämä talohan on suoraan valittu miljoonien kansalaisten toimesta. Eivät ihmiset voi todeta, että Euroopan unioni on joku mielikuvitus, mielikuvituksen tuote, vaan se on kansalaisten unioni. Se täytyy pitää mielestä, mielessä. Tietysti meidän täytyy tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Ja meillä täytyy olla paljon voimakkaammin mukana tässä toiminnassa kansallisten parlamenttien kanssa. Luonnollisestikin, mutta kysymys on siitä, että jos Euroopan parlamentti sitten menettää toimivaltuuksia useilla eri poliittisilla aloilla ja neuvosto ja komissio voivat tehdä mitä huvittaa, ja me emme edes pääse lainsäädännöllisen vuoropuhelun meidän täytyy pitää mielessämme se, että neuvosto tässä pyrkii nyt tallomaan komission varpaille sen aloiteoikeuskysymyksissä. Yhä useammin eurooppalainen lainsäädäntö ohitetaan monissa jäsenvaltioissa. Viittaan tässä en pelkästään maahanmuuttokiintiöihin, vaan myös siihen, että on paljon eurooppalaista lainsäädäntöä, joita jotkut jäsenvaltiot kerta kaikkiaan eivät täytäntöönpane. Tänä aamuna liike-elämäedustajat kertoivat minulle, että se henkilökunnan vaihto sininen kortti, jonka avulla siis nämä saavat tehdä töitä, missä vain ei toimi, koska monet jäsenvaltiot asettelevat eh, esteitä sinisen kortin käytön tiellä. Ei siis romuteta eurooppalaista lainsäädäntöä kautta EUn. Se heikentää nimittäin Euroopan unionia. Arvoisat jäsenet, on äärimmäisen tärkeää, että olette tässä mukana. Enemmistö täällä talossa on Eurooppa-mielistä, olematta edes minkään ääriliikkeen edustaja kunnioittaa kansallisten parlamenttien kanssa tehtävää yhteistyötä. Me haluamme, että Eurooppa saa aikaiseksi enemmän. Meidän täytyy kunnioittaa arvojamme. Ja tämähän on se, mitä me, meidän täytyy tehdä Euroopan tulevaisuuden nimissä. Kiitoksia ja puheenvuoropyyntöjen perusteella voimme antaa viisi minuuttia aikaa. Mutta mikäli niitä puheenvuoropyyntöjä tulee enemmän, niin minun on rajoitettava puheenvuoroja. Seuraavaksi House of Lordsista yhdistyneestä kuningaskunnasta Roger Little, olkaa hyvä. Um, thank you for calling me. <laughs> um, uh... Kiitos. Minä ehkä hieman häpeilen sitä, että olen täällä, koska Brexit lähestyy. Minä todellakin eh, olen sitä mieltä, että teimme väärän päätöksen, mutta se mitä haluaisin tänään sanoa, että tarina ei ole vielä päättynyt. Vuodesta 2016 lähtien kaikki ovat tienneet, että EUsta lähteminen on paljon monimutkaisempaa kuin he ajattelivat. Ja nyt on myös havaittu se, että kakkoa ei voi saada ja syödä samanaikaisesti. Tämä liittyy myös taloudelliseen vaikuttamiseen tässä yhteydessä. No, mitä nyt sitten tapahtuu seuraavien viikkojen aikana? Minulla ei ole aavistustakaan, siitä on monia eriäviä mielipiteitä. Mutta olisi todella tragedia, jos ihmiset ajattelevat, että ainoa vaihtoehto on se, että meillä on sopimus, jonka Theresa May on tehnyt, tai ei sopimusta ollenkaan. Mielestäni on enemmän vaihtoehtoja. Tästä saattaa syntyä poliittinen kriisi isossa Britanniassa. Ja sitä kautta ehkä sitten Brexit saadaan pysäytettyä. Tämä on ainoastaan minun henkilökohtainen kantani. Ei minun tai ei muiden mielipide, mutta meillä on nyt tiukin parlamentaarinen aikakausi menossa. Todellakin kriisi koputtaa ovelle ja todellakin lähes mitä tahansa voi tapahtua. Jos Brexit tapahtuu, mitä ajattelen asioista, joista keskustelemme tänään iltapäivällä. Kuka tahansa tai kenen tahansa Isossa Britanniassa pitäisi nähdä, että EUn menestys on myös Britannian menestys, koska meillä on niin paljon yhteistä, meillä on yhteisiä haasteita, yhteisiä arvoja, yhteisiä intressejä. Ja tämähän tässä on se tragedia Brexitin yhteydessä. Me haluamme, että Eurooppa onnistuu. Ja minun puolueessani, Labour-puolueessa, on se kanta, että jos Brexit tapahtuu, niin me haluamme olla mahdollisimman lähellä Euroopan unionia kaikissa kysymyksissä. Ja se tarkoittaa, että meidän täytyy säilyttää syvimmät mahdolliset suhteet EU-hun Käydään siis vuoropuhelua tapahtumissa kuten tänään. Ja meidän valiokuntamme todellakin haluaa olla osa eurooppalaista keskustelua. Ihan sama, mitä tulee maaliskuussa tapahtumaan. Yksi äh, Brexit-äänestyksen paradokseista on se, että nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa Britanniassa on pro-eurooppalainen ryhmä ihmisiä, jotka ajattelevat intohimoisesti Euroopasta. No, lähen, lähinnä nuoria. Nuoret näkevät tämän identiteettikysymyksenä. He haluavat olla eurooppalaisia ja he ajattelevat, että vanhemmat sukupuolet, polvet ovat äänestäneet lähtemisen puolesta ja heikentäneet heidän mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Meidän pitäisi jatkaa keskustelua siitä, mitä Iso-Britannia ja Eurooppa voivat tehdä, kun joudumme kohtamaan nämä suuret haasteet. Ei ainoastaan turvallisuushaasteet ja epävarmuus siitä, missä olemme USA ja Venäjän ja terrorismin suhteen, vaan taloudelliset haasteet, ilmastonmuutos, se vaikuttaa meihin kaikkiin väestörakenteen muutos, maahanmuutto, miten me muutamme kapitalismia niin, että me voimme tehdä siitä kestävää ja saadaan aikaiseksi tasa-arvoa. Nämä ovat haasteita, joita me joudumme kaikki eurooppalaisina kohtaamaan ja toivottavasti me maaliskuun jälkeen joudumme myös kohtaamaan näitä kysymyksiä ja ehkä on mahdollisuus, että me jäämme Euroopan unioniin. Kiitos paljon, kiitos, että kunnioititte myös tätä viiden minuutin puheaikaa. Mutta todellakin toivomme, että tämä ei ole viimeinen kerta, kun me tapaamme. Onhan se mahdollista, että meidän on kunnioitettava teidän päätöstä maana, valtiona. Mutta me kyllä harmittelemme tätä suuresti. Ja tämä on traaginen paradoksi, että me olemme valiokuntana arvioimassa tätä Voidaanko hyväksyä tämä lähtö, mikä nyt itsessään on aivan silkkaa hullutta, mutta valitettavasti se saattaa todellakin toteutua. Ekonvaliokunnan jäsen Maletic, joka työskenteli tiivisti Ravon Hauregin kanssa, kun hän valmisteli tätä mietintöä, niin hän saa seuraavaksi puheenvuoron. Kiitos. Minä haluaisin tuota tervetulleeksi kaik- lämpimästi tervetulleeksi kaikki kansallisten parlamenttien jäsenet, ja on äärimmäisen tärkeää, että me keskustelemme täällä yhdessä, jotta me saisimme teitä tiiviimmin mukaan tähän työskentelyyn, koska te olette panemassa täytäntöön täällä tehtyä politiikkaa. Ekon valiokunnassa me olemme keskittyneet enemmänkin talouspolitiikkaan ja siksi me halusimme korostaa tämän mietinnön avulla, kuinka tärkeää on, että saadaan saatettua loppuun sellaiset prosessit, jotka on aloitettu vuosi sitten. Muun muassa se, että pankkiunioni saatetaan loppuun ja se, että taataan avoimuus ja yhteinen, yhtenäinen kohtelu kaikille niille jäsenvaltioille, jotka osallistuvat pankkiunionin. Pääomamarkkinaunioni on saatettua loppuun, koska tämä tukee hyvin toimivaa pääomamarkkinaunioni, tukee pankkiunionia, riskien jakoa ja sitä, että ollaan valmiita vastaanottamaan tulevia shokkeja. Lisäksi on tärkeää, että syvennetään ja saatetaan loppuun talous- ja rahaliitto siten, että saadaan vakautta yhteisvaluutalle ja voimme katsoa, että talous- ja veropolitiikka yhdentyy jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi on tärkeää, että otetaan askelia EVMn kehittämisen kanssa ja että lisäksi tämä Single Resolution Fund saa ne hampaat, joita se tarvitsee. Kun puhutaan pankkiunionista, niin tiedämme, että jäsenvaltiot keskustelevat tästä aiheesta edelleen, eivätkä he pääse yhteisymmärrykseen siitä, että perus luodaan tämä eurooppalainen talletustakojärjestelmä EDIS. Ja tämähän, tämä viimeinen palikka tässä pankkiunionissa. Tämä olisi hyvä, että voisitte tästä aiheesta keskustella ja luoda sitten pysyvät kannat omissa parlamenteissanne siten, että piakkoin saataisiin myös pankkiunionin lopun saatettua helpompi pääsy pääomamarkkinoille. Se oli erityisen tärkeää kasvuyrityksille ja nopeasti kasvaville pk-yrityksille. Se on meille kaikille erityisen tärkeää. Perinteiset pk-yritykset ovat riippuvaisia pankkilainoista ja onkin tärkeää, että otetaan käyttöön näitä uusia toimenpiteitä, uusia takuuohjelmia, jotka lisäävät pankkilainoja riskialan mahdollisuutta antaa lainaa myös riskialttiimmille pk-yrityksille. Lisäksi tässä pohditaan, miten voidaan valvoa paremmin ja luoda paremmin näitä maakohtaisia suosituksia. Tämän asian on ollut usein esillä Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa, kun eurooppalaista ohjausjakso voitaisiin parantaa entisestään. Olisi tärkeää, että kansallisissa parlamenteissa puhuttaisiin maakohtaisista raportoi, äh, kertomuksista, mm, rakennemuutoksista, niin mikäli näin tehtäisiin, se saisi ihmiset sisäistämään tämän paremmin, se saisi maakohtaisille suosituksille paremmat vastaanoton ja vesi koko ohjausjaksoa eteenpäin. On kolme eri pilaria, jotka vaikuttavat kestävän kasvuun. Siksi on tärkeää, että on erityisen tärkeää, että uusi Invest EU-ohjelma on luotu, koska se tulee olemaan jatkumo Esirille ja se tulee varmistamaan sen, että investointeja tehdään 38 miljoonan euron ed- miljardin euron edestä. Sen pitäisi panostaa innovaatioihin, nopeisiin startupien kasvupyrähdyksiin ja riskipääoman myöntämiseen. Jäsenvaltiot ovat merkittävästi vastaanottaneet pyyntöjä esirahoitusta varten ja investointien ja turvallisen fiskaalipolitiikan lisäksi tarvitaan myös rakennemuutoksia. Siksi onkin tärkeää, että on mahdollista tukea uusia uudistusohjelmia, rakennemuutosohjelmia, monivuotoisessa rahoituskehyksessä. Sen tulisi liittyä myös eurooppalaisen ohjausjaksoon ja näihin maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa. Viimeinen suositus tässä mietinnössä on se, että luodaan yksittäinen eurooppalainen arvonlisäveroalue ja lopullinen eurooppalainen arvonlisäverojärjestelmä. Kaikki tietävät, että tätä on työstetty nyt 25 vuotta ja on vihdoinkin aika alentaa näitä sääntöjen odottamiskustannuksia yrityksille, vähentää rajat ylittävien ALV petosten toteutumista ja yksinkertaista ALV-toimenpiteitä siten, että vahvistetaan sisämarkkina-alueita ja luodaan kaupat ylittävälle kaupalle paremmat olosuhteet. Ja tässä meidän lausunnossa nostetaan esiin se, että olisi tärkeää, että luodaan tämä lopullinen arvonlisäverojärjestelmä Euroopan unionin Lisäksi olisi tärkeää, että sopeutetaan uusia verojärjestelmiä digitalisaatiolle ja teknisille muutoksille. Ja siten tässä sopeutuu myös näihin kaikkiin muutoksiin, joita taloudessa on koettu. Rigikokousta seuraava puhe, olkaa hyvä. Hyvät kollegit. Kiitoksia, hyvät kollegat. Joka aamu, kun avaamme silmämme, on taas eh, meillä yksi tyytymätön Euroopan kansalainen lisää. Ei niinkään Euroopan toimielin rakenteen, vaan sen politiikan vuoksi. Euroopan unioni lupaa rauhaa, turvallisuutta, eh, vallan kasvua, mutta tarjoaa myös sitä, että palkat vähenevät. Meillä on turvattomuutta, kun katsotaan tulevaisuutta. Katsotaanpa vaikka maahanmuuttoa. Avoin keskustelu ja sitä katsotaan usein moraalisena kysymyksenä tai turvallisuuskysymyksenä. Samalla jätetään huomiota sen, että kysymys on ennen kaikkea talousilmiöstä. Suuret maahanmuut muuttovirrat ovat seurausta siitä, että Euroopassa tarvitaan halpaa työvoimaa ja meidän yhteinen rahoituspolitiikkamme, jossa kaikkein tärkein periaate on inflaation hillitseminen, vain vahvistaa tätä vaatimusta. Muuten pakolaiset, jotka pakenevat äh, vaarallisia olosuhteita, kieltäytyvät kuitenkin äh, paikasta äh, edullisessa jäsenvaltiossa. Myöskin noudattelevat talouden lakeja. Me olemme nyt tilanteessa, jossa meillä veräjässä roikkuu kyltti, jossa lukee, että sisään ei pääse, mutta samalla tarvitaan hirvittävän paljon halpaa työvoimaa. Jotta me voisimme tämän tilanteen lopettaa, meidän täytyy löytää uudet yhteiset periaatteet, joiden avulla voidaan valvoa globalisoituvaa taloutta, että voidaan säännellä työmarkkinoita niin, että se on työntekijöiden edun mukaista. Kysymys on luokkataistelusta maahanmuutossa. Me ei pidä tekemään omia rajojamme turvallisemmaksi, vaan työehtoja turvallisemmaksi. Suverenissa maissa eri kiintiöt, joita suositellaan, ei ole minkäännäköinen ratkaisu, vaan on osa ongelmaa. Tämänkaltainen politiikka on itse asiassa lupaus suuryritykselle siitä, no, että me tuomme teille erittäin halpaa työvoimaa. Jos joka aamu haluaisimme löytää sellaisen Euroopan kansalaisen, joka olisi tyytyväisempi, niin siinä tapauksessa meidän tulee muuttaa, tulee tehdä vallankumous Euroopan talous arkkitehtuurissa. Alussa pitää luopua tästä inflaation valvomisesta ja täystyöllisyyden tavoitteellisuudesta. Silloin kun kaikilla on työpaikka ja tätä työtä tehdessä hänellä, hänen oikeutensa on, ovat suojattu, silloin voidaan puhua maahanmuutosta. Silloin kysymys ei enää ole kriisistä. Silloin kysymys on vapaista valinnoista. Täystyöllisyys on edellytys, että me ylipäätään voisimme puhua kestävästä kehityksestä, kestävästä kasvusta ja kasvun oikeasta jakautumisesta. Euroopan unionilla on tulevaisuutta vain siinä tapauksessa, että se on olemassa kansalaisten vuoksi, jotka voivat etsiä oman onnean sillä tavalla, joka itse haluat, ja, sen, ja kun se ei toimi suuryritysten nimellä, jotta nämä saisivat itselleen voittoa kaikkein helpommalla tavalla. Kiitoksia. <laughs> Kiitos paljon, että tässä kunnetettiin puheaikaa. Zoltan Fenves, Unkarin parlamentista, olkaa hyvä. Kiitos. Olen Unkarin parlamentin EU-valiokunnasta haluaisin kiittää siitä mahdollisuudesta, että voin puhua teille Euroopan unionin tulevaisuudesta. Me olemme tarkastelleet eri mietintöjä viime viikkojen aikana. Me haluamme vahvan Euroopan, jossa on vahvat jäsenvaltiot. Tämä on lähtökohta. Tämä liittyy tietysti myös toimivaltuuskysymyksiin. Me olemme Visegrad-maiden kanssa usean otteeseen keskustele tästä myös Unkarin puheenjohtajakauden aikana. Se, mitä me voimme tehokkaammin tehdä, niin siitä tulisi keskustella. Esimerkiksi mitä digitaalisen vallankumouksen tulemme, tarvitsemme enemmän Eurooppaa, mutta Eurooppa ei ole ilman vahvoja kansallisia parlamentteja. Olisi hyvä, jos meidän valvontamahdollisuutemme kasvaisivat tulevaisuudessa. Toinen avainkysymys liittyy EU-toimielimiin ja siihen, pitäisikö meidän säilyttää Eurooppa-neuvoston vahva rooli. Ehkä meidän pitäisi palata sopimusten valvoja rooliin. Meillä on usein haasteita, mutta on myös tärkeää, että me pidämme mielessä menneet saavutukset. Tätä voidaan tehdä teoreettisten keskustelun kautta, mutta myös monivuotisen rahoituskehyksen kautta. Sitten Sargentiinin mietintö. Se oli minulle suuri pettymys koska siinä listattiin aikaisempia erimielisyyksiä, jotka on jo ratkaistu. Siinä sekaannutaan koulutuspolitiikkaan, sosiaalipolitiikkaan, perhepolitiikkaan, jotka ovat jäsenvaltioiden päätettävissä. Tässä puututaan yksittäisiin jäsenvaltioihin. Ja äänestyksessä parlamentissa oli myös epävarmuutta, äänestettiin tyhjää. Kansallisella tasolla tällainen ei olisi mahdollista. Ja me emme hyväksy Sargentinin mietinnön hyökkäyksiä. Paljon tärkeämpää on, että Unkarin resursseja käytetään muun muassa ulkorajojen suojelemiseen. Tämä koskee Unkarin ulkorajoja ja koko EUn ulkorajoja. Me olemme johdonmukaisia. Me emme päästä maahamme laittomia maahanmuuttoja. Me emme myöskään hyväksy pakollisia kiintiöitä. Me annamme kuitenkin humanitaarista apua muun muassa Pohjois-Afrikkaan. Ja kyllä on olemassa myös todellinen ratkaisu niille, jotka tar- todella tarvitsevat suojaa, mutta me emme hyväksy talouspakolaisia. Paljon kiitoksia. Muhammed Fatih Toprak Turkin parlamentista EU-harmonisaatioryhmän jäsen, olkaa hyvä. Kiitos. Turkin kansalliskokouksen jäseninä olemme erittäin otettuja siitä, että me pääsemme tähän keskusteluun, jossa käsitellään Euroopan unionin tulevaisuutta tässä arvostetussa parlamentissa. Me uskomme, että kaikkien ehdokasmaiden tulisi päästä Euroopan tulevaisuutta käsitellään keskustelun, jotta he voisivat jakaa ajatuksensa koskien Euroopan unionin tulevaisuutta. Näin oli myös tiellä kohti Lissabonin sopim- sopimusta. Me olemme ehdokas maa, emme neuvotteleva ehdokas vielä silloin. Meidät kutsuttiin EU-kovenanttiin, jossa puhuttiin tästä EU-perustuslakiluonnoksesta, joka muuttui sitten Lissabonin sopimukseen. Me tiedämme ne monet haasteet, jotka Euroopan unioni joutuu tällä hetkellä kohtaamaan. Ei ole helppoja ratkaisuja näihin ongelmiin, ja nykymaailmassa ei voida enää sanoa, että maat koskevat yhtä maata. Ottakaapa vaikkapa Syyrian ongelmat esimerkiksi. Turkissa ollaan sitä mieltä, että Euroopan unionin vakaus, vauraus ja tasapaino ovat erityisen tärkeitä. Me Turkissa uskomme, että vahva EU tarkoittaa vahvaa Turkia ja vahva Turki tarkoittaa vahvaa EUta. Tässä asiayhteydessä Turkki on ollut merkittävässä roolissa auttaen Euroopan unionia kohtaamaan raskaan maahanmuuttokriisin ja sen vaikutukset. Kiitos meidän päättäväisyyden ja se, että me noudatamme maaliskuun 18. päivän lausuntoa, niin maahanmuuttajien kulkeminen Turkin ja Balkanin kautta Euroopan unioni on vähentynyt 98 prosenttia Maaliskuun 18. päivän julistuksen myötä käy ilmi myös, että Turkki on aina kantanut kortensa kekoon EUn vakauden kannalta, vaikka Turkin jäsenyystien edessä näyttää olevan jonkun verran mutkia, niin me suhtaudumme EU-jäsenyyteen positiivisesti. Siksi me kiinnitämme erittäin paljon huomiota Euroopan unionin tulevaisuutta koskevan keskustelun ja olemme valmiita kantamaan oman panoksemme tähän keskusteluun. Se, minkä me haluaisimme korostaa koskien unionin tulevaisuutta, koskee laajentumista. Sellainen unioni, joka käsittelee omia ongelmiaan täysipäiväisesti, ei saisi unohtaa, että laajeneminen on erittäin tärkeä väline ja se on merkittävästi muuttanut omaa naapurustoaan. Siksi vahva jäsenyys, näkymän ylläpitäminen ilman syrjintää, jotka, niiden, niiden maiden jotka on siis otettu ehdokkaiksi, on erityisen tärkeää. Me uskomme, että ne vaikeudet, joita unioni kohtaa tänään, loppuvat ja EU tulee myös laajenemaan. Komission puheenjohtaja Juncker totesi 2017 vuoden unionin tila käsittelyssä puheessa, Euroopan unionin tulevaisuus ei tulisi olla 27 jäsenvaltion tulevaisuus. Ottamalla nykyiset ehdokasvaltiot Turkin mukaan lukien jäsenekseen, EU olisi todellinen voimatekijä ja se pystyisi paremmin kohtaamaan tulevia haasteita, joita se tulevaisuudessa – kohtaa. Kiitos paljon. Sitten Irlanti, senaattori Gerard Cagwell, olkaa hyvä. Eh, thank you, Madam Hoover. Um... Kiitoksia, edustaja Hübner. Kiitoksia myös kaikille puhujille. Haluan kiittää teitä sitoumuksestanne tähän hankkeeseen, hyvä puheenjohtaja. Te olette ollut useassa tällaisessa kokouksessa ja haluaisin sen tunnustaa. Kun pohditaan sitä, millä tavalla Euroopan pitää mennä eteenpäin. Ehkä kannattaa katsoa sitä, mitä Schumann sanoi. Eurooppa ei rakenneta yhdessä yössä, eikä mikään yksittäisen suunnitelman pohjalta. Se pohjautuu konkreettisten, konkreettisiin tavoitteisiin. Tämä viesti on mielestäni hyvin tärkeä, kun katsotaan tulevaisuuteen. Ja näissä 60 vuodessa olemme siirtyneet pelkästään taloudellisesta hankkeesta paljon laajempi pohjaiseen, laajempi alaiseen yhteiskunnallisen elämään. Olisin toivonut, että puhuttaisiin 28 maasta, mutta valitettavasti yhdistynyt kuningaskunta on tehnyt Brexit-päätöksensä. Ja kuka se minä olisin tätä kritisoimaan yhdenkään maan demokraattisia päätöksiä, vaikka kyllä sanoisin seuraavaa. Meillä on Irlannissa samankaltainen kokemus kansanäänestyksistä. Ja osa johtajuudesta on se, että mennään takaisin, kysytään uudelleen, selvennetään asioita ja ollaan rehellisiä äänestäjäkunnalle. Joskus saattaa yllättyä siitä ja päätökset kumotaan. Ymmärsin ammattiyhdistysliike aikoina, että useimmat asiat voidaan ratkaista sanojen voimalla. Euroopan unionilainen länsi alueella ja samalla kun se voi rohkaista rauhaan, se ei voi siihen pakottaa. Ja se vaatii mailta paljon enemmän kuin ne tulevat mukaan. Ne eivät saa tuoda omia ongelmia mukanaan. Ja ylpeänä on täällä Irlannin esitteenä maa, jossa 92 prosenttia, 92 prosenttia meidän kansastamme on ollut täysin sitoutuneita Euroopan unionin hankkeeseen. Tämä on äärimmäisen tärkeä, sillä solidaarisuussana on palloteltu moneen kertaan – Irlantilaiset eivät saaneet nähdä Euroopan pankkisektorilta paljonkaan solidaarisuutta silloin, kun rahoituskriisi syntyi ja meillä oli 60 69 prosenttia toimintaa. Ja minä en puhu suinkaan sen puolesta, mutta me olemme kyenneet kuitenkin elpymään tästä kriisistä. Nyt katsomme tulevaisuuteen kohti vahvempaa taloutta Euroopassa. Nuoret ovat avainasemassa. Ja jos katsotaan Brexit-kansanäänestyksen tuloksia, nuoret eivät halunneet kääntää selkänsä Euroopalle, mutta Eurooppa on itsensä pahin vihollinen. Muistan, kun opin, opettelin, opiskelin markkinointia että kun asiat menevät oikein asiakaspalvelussa, asiakkaat kertovat vain silloin asiasta eteenpäin. Tässä ei markkinoida hyvin sitä, mistä hankkeessa on kysymys. Nuoret pitävät erasmuksesta, mutta eivät he oikeastaan sitä pohdi, mistä se on peräisin. Kyllähän viljelijätkin nauttivat maanviljelyksen eduista, mutta eivät pohdi sitä paljoa. Kaikki kuitenkin sanovat, että Eurooppa survoo säännöksiä, kurkustamme alas ja meidän täytyy nyt kyllä saada tukittua Euroopan byrokraattien toiminta. Ja kun puhutaan paikallishallintojen kanssa, ihan paikallisyhteisöjen kanssa, eikä kansallisten parlamentin kanssa pelkästään, niin se on oikea tapa edetä. Ehkä meidän tulisi ryhtyä markkinoimaan Euroopan unionia ja hankkeena, josta on hyötyä kaikille. Sillä vasta silloin, kun ihmiset ryhtyvät ymmärtämään sen, mitä me menetämme, jos tämä hanke kariutuu, kyseessä ei ole pelkästään taloudellisesta edusta, vaan siitä, että kaikki nämä asiat liittyvät Eurooppaan. Jos puhumme solidaarisuudesta, meidän täytyy katsoa näitä uhkia. Brexit on kaikkein suurin uhka minun maalleni, mutta kaikkein suurin uhka koko unionille on maahanmuuttokysymys. Ja minusta meillä täytyy olla vakaa, johdonmukainen lähestymistapa, jossa kaikki kantavat osan vastuusta. Suhteessa kansallisiin parlamentteihin ilahtuneena olen kuullut sen, että ollaan yhä enemmän sidoksissa paikallisviranomaisiin. Lisäksi viestikysymys on tärkeä, en siihen palaa. Kollegat yhdistyneestä kuningaskunnasta, Brexit-kysymys, tiedän, että siellä toivotaan parasta. Mutta minä olen golfklubin jäsen, jos ei maksa golfmaksuja, niin ei pääse pelaamaan kentälle. Minä en halua mitään rajoja Irlantiin, mutta tie eteenpäin täytyy löytää ja aika nopeasti. Ihmiset hermostuvat. Aika mielenkiintoista, että moni Brexitin kannattaja siirsi yrityksensä Irlantiin, jotta voit edelleen hyötyä Euroopan unionin jäsenyydestä. No anteeksi, olen ylittänyt jo puheaikani. Kiitoksia. It was good listening to you and I regret that you... No, oli hienoa kuunnella teitä. ja nämä asiat olisi ollut hyvä kuulla ennen kansanäänestystä. Sitten palaamme Euroopan parlamenttiin. Espanja ja sosialistit. Äh, Enrique Guerrero, olkaa hyvä. Gracias, eh, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä en tässä nyt halua esittää mitään ratkaisuja tämänhetkisiin ongelmiin Euroopan unionissa – mutta minä haluaisin ottaa kantaa siihen, mitä AFKO-valikunta on tehnyt tällä lainsäädäntökaudella. Jotkut kollegat, kuten Giefer Hofstadt, edustaja Brock, ja Presso ja myös te, Ramon Hauregi, kaikki ovat tehneet ehdotuksia jotta me saisimme aikaiseksi suurempaa integraatiota Euroopan unionissa. Mutta haluaisin tässä yhteydessä nyt tehdä ö, muutaman huomion. Se liittyy nyt siihen, miten koko Euroopan unioni toimii. En halua nyt puhua niinkään rakenteista, vaan työtavoista. Olen ollut jo kymmenen vuotta täällä Euroopan parlamentissa. Aikaisemmin toimin kansallisessa politiikassa ja kymmenen vuoden ajan on Euroopassa ollut kriisi. Täällä aikaisempi puhuja sanoi, että se on tehnyt, hajakannut Eurooppaa paljon enemmän kuin aikaisemmin. On sanottu, että joka kriisin kautta Eurooppa kasvaisi. Mutta tämä ehkä oli nyt kuitenkin se hetki, jona kriisit eivät ole edistäneet Eurooppaa. Kansalaisilla on ollut se ongelma, että että Euroopan tasolla on otettu askelia taaksepäin eikä eteenpäin. Ehkä ongelma on siinä, että kansallista Euroopan politiikkaa ei ole saatu yhdistettyä. Tämä on tärkeää ennen kaikkea, jos meillä on yhteisiä kokouksia. Se, mitä Lissabonin sopimuksessa on sanottu pysyvästä vuoropuhelusta kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamenttien välillä, niin se ei ole toiminut. Mutta jos tällaisessa yhteisparlamentaarisessa kokouksessa on, niin näkee, minkälaisia epäilyksiä eri parlamenttien välillä on. Ja Tästä tulisi puhua. Asymmetria kasvaa. Konkreettiset poliittiset toimet, niillä on yhä enemmän eurooppalainen ulottuvuus, mutta sitten mitä poliittisiin puolueisiin tulee, parlamentaarisen valvontaan tulee, niin ne ovat kysymyksiä, jotka ovat enemmän kansallisia. Meillä on pian Eurooppa-vaalit ja meillä tulee olemaan 27 kansallista vaalia eikä Eurooppa-vaaleja valitettavasti. Ja tässä sitten käydään kilpailua eri poliittisten ideologioiden välillä. Eh, täältä puheenvuorosta kuulee sen, että Eurooppa ei suojele kansalaisiaan. Mutta kuitenkin loppuvastuunhan on kansallisilla hallituksilla. Euroopan unioni haluaisi, mutta se ei voi suojella kansalaisia talouskriisiltä tai muilta kriiseiltä. Jos puhutaan nyt muusta kuin turvallisuuspolitiikasta. Mitä Euroopan unionin budjettiin tulee, niin puhutaan prosentista. Ei tällä prosentilla voi suojella kansalaisia köyhyydeltä, syrjäytymiseltä, nuorisotyöttömyydeltä tai muilta ongelmilta. Meidän ei pitäisi pettää kansalaisiamme. Se ei ole EUn vastuulla suojella kansalaisia. Jos meillä olisi suurempi budjetti, enemmän omia varoja, niin silloin me pystyisimme myös tukemaan jäsenvaltioita, jotka eivät pysty auttamaan kansalaisiaan tai auttamaan niitä maita, joilla on vaikeampi tilanne. Mielestäni suhteita parlamenttien välillä täytyy vahvistaa, jotta me voimme selittää kansalaisille, mikä tilanne on. Sanoin, että Lissabonin sopimus ei ole tuonut mitään ähm, parlamenttien väliselle yhteistyölle. Mutta äh, hallitustasolla puhutaan EUn tulevaisuudesta, mutta yksikään puhemies ei ole tullut meidän luoksemme käymään tätä keskustelua, ei yhdestäkään kansallisesta parlamentista. Meillä on tämä tapaaminen, koska on konkreettinen mietintö, ja tässä on puolettu sitä, että käydään tätä keskustelua parlamenttien välillä. Muuten meilläkään ei olisi jatkuvaa vuoropuhelua keskenämme. Minä päätän aivan puheenvuoroni aivan kohta. Me tarvitsemme euroalueen parlamentin mutta meillä on ongelmia, että meillä on neuvosto, meillä on komissio, meillä on euroryhmä, meillä on parlamentti ja kaikilla on omat puheenjohtajansa. Sitten on vielä keskuspankki. Tämä on jo aika monimutkainen rakenne, mutta jos nyt sitten on vielä euroalueen parlamentti, niin ehkä tämä aiheuttaisi vain lisää ongelmia. En usko, että sitä, tätä parlamenttia pitäisi perustaa. Minä, minä lopetan aivan kohta. Mutta meidän työmme on vielä lasten kengissä. Jos me emme käy vuoropuhelua, niin sitten tämä ei johda mihinkään hyvään. Meetings of the Kiitos Enrico. Meillä on tämä parlamentin puhemiesten kokous ja Afko on ehdottanut, että tämän parlamentin johdolle, että saataisiin myös nämä kansallisten parlamentin puhemiehet osallistumaan enemmän parlamentin toimintaan, mutta tähän täkyn ei ole tartuttu. Folketingetistä Tanskasta Rasmus Nordqvist seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitos paljon viimeisten kahden vuoden aikana Tanskassa me olemme järjestäneet vuoropuheluita kansalaisten kanssa koskien EU-ohjelmaa. Tänä vuonna se on tehty laaja-alaisemmin, koska meillä on tällainen kuulemismenettely käynnissä. Me olemme työskennelleet parlamentin kanssa ja meillä on näitä kuulemismatkoja ympäri Tanskan. Ja muutama asia on jäänyt mieleen. Ensinnäkin se, mikä on tärkein asia mihin on tärkeintä löytää ratkaisu Euroopan unionissa yhdessä. Se ei ollut maahanmuutto, ei se, että ei liikaa varaa budjettiin, vaan kyse oli ilmastosta. Ja minä olen sitä mieltä, että tästä meidän olisi otettava onkemme. Kukaan ei onnistu tässä ohjelmassa. Ei Euroopan parlamentti, ei kansalliset parlamentit, ei komissio, ei neuvosto. Ei kukaan. Se oli Tanskan kansalaisten viesti. Uudestaan ja uudestaan hoitakaa ilmastoasia Toinen asia oli, että miten se toimii, mikä on EU? Tuntuu, että se on edelleen ajankohtainen kysymys. Mitä tehdään, kuka päättää ja mistä? Ja aivan liian usein Tanskassa palataan, että Tanskassa sanotaan, että EU tekee nämä päätökset. Toisin, toisin sen sijaan, että sanottaisiin, että me olemme itse mukana tässä päätöksentekoprosessissa. Mutta jotta tämä asia voitaisiin tähän asiaan voitaisiin suhtautua vakavasti ja kollega Aukkeen puhui tästä avoimuudesta äsken, niin mikäli minä kansallisen parlamentin edustajana tulisi tehdä työni kunnolla, niin minulla tulisi olla kyllä myös avoin pääsy neuvoston työskentelyyn. Ja tällaista avointa pääsyä, pääsyä ei ole olemassa. Näitä eri työryhmiä on erinäinen määrä, muutama sata työryhmää. Poliitikot eivät siellä istu, vaan työryhmät ovien takana, jotka tekevät päätöksiä meidän puolesta. Ja tähän tarvitaan avoimuutta. On tärkeää, että me voimme vaikuttaa meidän hallituksiin, että he joutuvat tilivelvollisiksi niistä päätöksistä, joita he tekevät, ja olisi tärkeää, että me kykenemme kertomaan meidän äänestäjille, mitä oikein tapahtuu. Ja tämä ei koske ainoastaan näitä suuria aiheita, vaan myös aivan kaikkia muita aiheita. Näin lyhyellä aikavälillä tämä avoimuusasia, kyllä tämä on sellainen asia, jonka puheenjohtajavaltio voisi muuttaa vaikkapa yhdessä yössä. Toinen asia, johon on suhtauduttava vakavasti, on se, että mikä on EU, miten se toimii. Kun puhutaan Euroopan unionin tulevaisuudesta, olisi puhuttava siitä, kuinka me haluamme ke- kehittää demokratiaa eteenpäin, kuinka me voimme luoda osallistavamman demokratian, jossa ihmiset voivat nähdä, että Brysselissä ei päätetä näitä asioita, vaan kansalaiset voisivat kokea olevansa osa tätä päätöksentekoa. Ja minä uskon, että eräs avain asia on se, kuinka kansalliset parlamentit saataisiin osallisemmaksi tähän prosessiin. Toisaalta voitaisiin kuvitella, että silloin kun tehdään näitä kansalaisvuoropuheluita ja puhutaan vaikkapa monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin kuinka saisimme ihmiset enemmän mukaan tähän? Monet maat ja monet kunnat tekevät näin Joten kuinka me voisimme miettiä tätä osallisen demokratian toiminta Euroopassa. Tätä tulisi pohtia, mikäli me haluamme saada kansalaiset lähemmäksi sitä, mitä me teemme täällä. Kiitoksia. Very much from Kiitos Italiasta edustajan huoneesta. Olkaa hyvä. Deputati del Parlamento Europeo ja e del Parlamenti Nazionali sono particolarmente... Hyvät kansallisten parlamenttien kollegat, on kovin ilahduttavaa saada osallistua tähän keskusteluun, joka koskee Euroopan tulevaisuutta. Olen vakuutunut siitä, että parlamentaarikot ovat se väline, joiden avulla löydetään ratkaisu tähän tilanteeseen. Kansalaisilla on jo vuosia ollut käsitys, että Eurooppa on heiltä kaukana ja että se toimii erillään heistä. Nyt me puhutaan paljon rahoituksesta ja talouspolitiikasta. Meidän täytyy rakenteellista talouspolitiikkaa tulevien vuosien varalta. Meidän täytyy ehdottomasti olla keskittynyt pelkästään vakaus- ja kasvupakettiin tai säästötoimenpiteisiin. Nyt on oikea aika sille, että olen työskentelemässä tämän toisen osion parassa, eli kasvuhankkeen parissa maailmassa, joka on yhä kilpailukykyisempi. Siitä syystä tässä päätöslauselmaa olisin halunnut saada kriittisemmän näkökulman tähän varsinkin säästöpolitiikkaan, joka ei ole mahdollistanut sen, että olisi päästy viime vuosina selkeän budjetin. Italiassa on Euroopassa on jo ryhdytty toimenpiteisiin, jotka ovat vain haitanneet monen maiden talouskehitystä. Ja meidän täytyy ehdottomasti myös katsoa niitä, jotka haluavat muuttaa politiikkamme Integraatiosta puhutaan usein tässä mietinnössä, se on tietysti tärkeää ja olemme sitä mieltä, että integraatio ei koskaan voi merkitä sitä, että meidän kulttuurimme tai perinteemme häviävät, koska nehän on niitä arvoja, joita meidän täytyy säilyttää Euroopan unionin tasalla. Ja minä haluaisin, että puhuttaisiin selvemmin maahanmuuttopolitiikasta. Se on tärkeä osa Euroopan tulevaisuutta. Siinä meidän täytyy tietää se, minkälaista Eurooppaa haluamme lapsillemme. Euroopan parlamentaarikkojen tulisi tukea Italian kaltaisia maita, joka haluaa soveltaa täysin viime kesäkuun neuvoston päätelmiä, jossa vaaditaan kaikkia jäsenvaltioita kantamaan omaa vastansa ja solidarisuutensa maahanmuuttopolitiikasta. Ja tästä syystä päätöslauselmassa pitäisi selkeämmin viitata lailliseen maahanmuuttoon, ja Euroopan kansalaisten täytyy tietää, että tänä päivänä meillä on Euroopassa monia laittomia maahanmuuttajia, jotka tulevat esimerkiksi Afrikasta Eurooppaan. Muistuttaisin vielä, että Italian parlamentti edellisellä toimikaudellaan jo ilmaisi sen, että se haluaisi ministeriön, koska me emme tiedä tar- tarkalleen mistä on kysymys. Ja kun haluamme siirtyä yksimielisyydestä määräenemmistöpäätöksiin monilla aloilla, meidän täytyy tietää tarkalleen, mistä alueesta puhutaan, sillä tämä voi tietysti olla mielenkiintoinen ähm, lähestymistapa, se mahdollistaa, että voimme helpommin tehdä päätökset, jotka ovat kaikkein tärke- tärkeimpiä. On ilahtuttavaa, että keskustelu näistä asioista kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä olemme jo myös tehneet aika paljonkin työtä tässä suhteessa. Olemme myös lähettäneet Euroopan toimielimille asiakirjoja sen suhteen, mitä pidämme kaikkein tärkeimpänä. Lisäksi meidän tulee mahdollistaa se, että meillä on yhä vankemmat suhteet kansallisiin parlamentteihin. Minusta meidän täytyy myös olla todella varovaisia silloin, kun työstetään tätä toissijaisuutta. Se mahdollistaa sen, että voidaan välttää ylisääntely eurooppalaisella tasolla. Jäsenvaltioiden täytyy kyetä takaamaan tehokas sääntely ja kansalaisten parempi osallistuminen. Kiitoksia. Kiitos Romanian Senaatti ja Kretu, seuraavaksi olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Dear colleague, dear colleagues and friends, I used to repeat for a while. Kiitos. On ollut huhuja liikkeellä, että Euroopan unioni on tehnyt jo tehtävänsä ja se voisi kuolla. En ole samaa mieltä. Aivan päinvastoin. EU edustaa rauhanomaisesti kehittynyttä yhteiskuntaa maailmassa, vaikkakin epätasa-arvo on kasvanut. Euroopassa on käyty kaksi veristä sotaa. Jokainen on joutunut rakentamaan itsensä uudestaan, mutta me olemme kuitenkin löytäneet ratkaisuja, miten me olemme pystyneet pitämään Euroopan yhtenäisenä. Mutta kuitenkin nyt EU on menettänyt viehätyksensä. Tätä ei voi kieltää. Se, että me pidämme on saatu pidettyä EU-yhtenäisenä tässä kriisin aikana, niin tässä ei ole to- toimittu oikealla tavalla. Meillä on myös todellisia haasteita, joita joudumme kohtaamaan. Meillä on suunta, ongelma. Me keskustelemme liikaa siitä, miten voisimme keskustella demokraattisesti ja missä päätökset pitäisi tehdä kansallisella vai EU-tasolla. Mutta me emme kuitenkaan nyt pidä silmiämme auki ja emme pohdi sitä, että mitä nyt itse asiassa oikeastaan päätetään. Jos kansalainen on vihainen, niin se ei liity vain päätöksentekomenettelyyn. Kansalainen on vihainen liittyen päätöksen sisältöön. Ihan sama millä tasolla se on tehty ja miten se vaikuttaa heidän elämäänsä. Kun on saatu tuloksia kaikille aikaiseksi ja kun kaikki tiesivät, mitä tuloksia on, niin kaikki meni hyvin. Mutta nyt on kuitenkin olemassa uusi trendi, että, että ongelmat ratkaistaan niin, että ongelma pitäisi ratkaista kansallisella tasolla. Mutta tämä nyt ei kuitenkaan toimi, koska jäsenvaltiot eivät voi valvoa omia markkinoitaan eikä omia valuuttoja. Meidän täytyy ratkaista nämä ongelmat yhdessä. Ja Euroopalla on toimintaongelma. Komissio ei voi korvata meidän poliittisten puolueiden, puolueita, eikä voi ratkaista niiden ongelmia. Tässä täytyisi kuunnella kansalaisia. Tätä kautta me voisimme kuitenkin saada vääristyneen kuvan. Ainoastaan järjestäytyneet ryhmät pystyvät tässä nyt sitten ilmaisemaan kantojaan. Ja meillä on myös rakenteellisia ongelmia. Sosiaalinen pilari. Me olemme saaneet yhtenäismarkkinat lähes päätökseen, mutta meillä on 27-28 sosiaalista järjestelmää. Liikkuvuus on liian suurta, mitä työvoimaan ja pääomaan tulee. Meillä on talous ilman rajoja, mutta meillä on yhteiskuntia, joissa on rajat. Neljäs teollinen vallankumous tekee sosiaalijärjestelmistä tarpeettomia. Ja meidän täytyy nähdä, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja saada aikaiseksi uusia ratkaisuja, mitä työpaikkojen katoamiseen tulee. Meillä on kuitenkin tahtoa muuttaa euroa todelliseksi yhtenäisyys, yhtenäisvaluutaksi, mutta jos ei ole budjettia, niin sehän on sitten vain kuori eikä mikään ratkaisu. Lopetan aivan kohta, mutta meidän kuitenkin riippuvuus, mitä puolustukseen tulee. Vaikka sotilasmenoihin menee huomattavan paljon rahaa. Kiitos. Very much. I would like to ask now European Parliament. Kiitos paljon Euroopan parlamentista. Elmar Brock EPP-ryhmästä, olkaa hyvä. Sydämelliset kiitokset Tanuuta. Kiitokset siitä, että me voimme käydä tätä keskustelu tänä iltana. Pahoittelen sitä, että oma kansallinen parlamentti ei ole edustettuna täällä. Ehkä sielläkin täysin vähän mielenkiintoa lisätä. Kaksi lyhyttä asiaa. Yksi tärkein asia, mikä meidän pitää ymmärtää kaikissa parlamenteissa, on, että meillä on haasteita, joita me emme pysty kansallisella tasolla yksin ratkaisemaan. Maahanmuutto, globalisaatio, digitalisaatio ja siitä syntyvät taloudelliset seuraukset. Sitten valuutan turvallisuus globaalissa maailmassa. Jos meillä olisi ollut 2008 eurooppalaista yhteistyötä kriisissä, niin monet olisivat menneet konkurssiin. Eurooppa sen pystyi estämään, sillä oli sosiaalisia seurauksia, mutta konkurssi vältettiin. Ja nyt meillä on 90 prosenttia vähemmän maahanmuuttajia kuin lokakuussa 2015. Eurooppalaisten sopimusten vuoksi se ei vielä riitä, mutta kuitenkin se on ensimmäinen askel. Paljon vaatimuksia on esitetty, mitä Euroopan pitäisi tehdä, mutta Euroopan pitää antaa myös välineet toimia. Ja jos nyt ei anneta näitä välineitä myös päätöksentekoon, niin silloin tämä kaikki ei toimi. Jos sanotaan, että me tarvitsemme ulkorajavalvontaa Euroopan unionissa, ja sitten neuvosto päättää, että nyt tulee 10 000 uutta rajavalvoja, mutta sitten ei anneta budjetista rahaa. No sitten ei ole välineitä toimia. Ei voida sanoa, että Euroopan täytyy tehdä enemmän, mutta rahoja annetaan sitten vähemmän. Ei tämä toimi. Ja siksi kansallisella tasolla on käyty keskustelua, mikä ei ole ollut kovin loogista. Ja tätä keskustelua käydään monissa puolueissa. Meidän täytyy katsoa, miten valvonnan kautta me voimme parantaa näitä kysymyksiä. On usein, san, usein otteeseen sanottu, että tarvitaan että ministerineuvosto, joka päättää kaksikamerissa järjestelmässä lainsäädännöstä, pitää kokouksensa julkisena, niin kuin mikä tahansa ensimmäinen tai toinen kamari federaalisessa järjestelmässä. Koska on tärkeää, että kansalliset parlamentit tietävät, mikä maa on äänestänyt mitenkin ja että Euroopan parlamentin jäsenet tietävät sen ja vielä tärkeämpää, että kansalaiset tietävät sen. Me emme voi edistää Eurooppaa emmekä ratkaista yhteisiä ongelmia, jos kansalaisille ei kerrota totuutta, mitä kukin on tehnyt missäkin. Meillä on kolme veetä Saksassa. Kuka on tehnyt mitä milloin? Jos tätä ei tehdä selväksi, niin silloin ei ole demokratia toteutunut. Ja tämä koskee kaikkia tasoja. Tämä koskee myös Euroopan tasoa. Se, että julkisuudelle ei kerrota lainsäädäntötoimista toisessa kamarissa, niin se on suurin demokratiavaje Euroopan unionissa. Sen taakse ei pitä enää piiloutua kun sataa, niin se on sitten pääkaupungit ja kun sataa, niin se on sitten Bryssel. Ja tämä on yksi syy ongelmille Euroopassa tänä päivänä. Ja se koskee lähes kaikkia maita. Meidän täytyy tehdä selväksi, missä päätökset tehdään. Kun sanoin, että kansalaisen täytyy tietää, missä mikin on päätetty, niin silloin täytyy toki myös tietää, mitkä ovat päätöksenteon tasot. Jos kaikki nämä sekoitetaan, niin se on kaikkein pahin skenaario. Täytyy olla selkeitä vastuualueita. Ja meidän täytyy tehdä selväksi, että jos jokin on Euroopan toimivaltaa, niin silloin Eurooppa Euroopan unionin toimielinet päättävät. Jos puhutaan kansallisesta vastuusta, niin silloin päätös tehdään kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla. Myös täytyy taata se, että kansallisilla parlamenteilla on suurempi valvontavastuu. Euroopan parlamentti valvoo komissiota, kansalliset parlamentit valvovat sitten kansallista hallitusta, jotka ovat neuvoston jäseniä. Ja jokaisen täytyy pitää kiinni omista tehtävistään, jotta sitten ne ei jouduta sellaiseen tilanteeseen, jossa ei ole enää avoimuutta. Täällä on ehdotettu jotakin sekamuotoja, ne ovat mielestäni väärä lähestymistapa. Siinä vastuualueita sekoitetaan ja sitten kansalaiset eivät enää tiedä, kuka on vastuussa. Jokainen varmaan tietää, miten tie, tilanta voitaisiin parantaa ja ennen kaikkea miten toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta voitaisiin parantaa. Eli se, ollaanko tässä jollakin tietyllä tasolla ehkä ylitetty toimivaltuudet. Sitäkin tulisi tarkastella ja siitä tulisi keskustella. Täällä puhutaan keltaisista korteista, mutta ehkä pitäisi tarkastella myös oranssista korttia, tai ei varmasti vielä ole käytettä. Ja oranssikortti tarkoittaa, että Euroopan parlamentin tai neuvoston täytyy olla samaa mieltä kuin kansallinen parlamentti ja sitten tämä lainsäädäntömenettely on päättynyt ilman, että komissio sitten voi vielä tehdä asialle jotain. Ja uskon, että mm, parlamentissa pitäisi havaita, että jos kansalliset parlamentit ovat jotain hanketta vastaan, niin sitä ei pitäisi Euroopan parlamentissa enää edistää. Ja tällaisia ähm, prosesseja pitäisi ehkä käytännössä edistää. Kiitos. Uh, thank you. I would like to go to invite... Kiitos. Liettuan kollega Valkienen saa seuraavaksi puheenvuoron. Mä... Gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos parlamentarai. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tutkimukset osoittavat, että, kysyt osoittavat, että liettualaiset ovat keskivertoa toivekampia Euroopan unionin tulevaisuuden suhteen. Tästä huolimatta euroskeptikojen määrä kasvaa. Johtuen enimmäkseen siitä, että ei ymmärretä riittävästi, miten EU toimii ja kuinka hyvinvointi sen sisällä jakautuu epätasaisesti. Minä olen Tanskan kollegan kanssa samalla linjoilla ja olen sitä mieltä, että poliitikot silloin, kun he ovat tekemässä epäsuosittuja päätöksiä, niin he syyttävät EU-direktiivejä ja näin, tällä tavoin pesevät käteensä näistä päätöksistä. Tämä on paradoksi, mutta minä luulen, että Liettua lähentyy EUta siinä vaiheessa, kun meistä tulee päätöksen muotoilija enemmän kuin ainoastaan päätöksen noudattaja. Täällä ollaan ennakamassa EUn tulevaisuutta. Tässä ei pitäisi katsoa eu lainimista ainoastaan staattisesta syystä siten, että se olisi prioriteetti ja ennalta määrättyä ja kuvitella, että kaikki olisi oikein. Minä uskon, että olisi katsottava näitä tulevaisuuden skenaarioita ajatellen, mikä voisi olla pahin mahdollinen tulevaisuuden kohtalo, se, että EU hajoaa. Ja meidän tulisi tehdä ulkopoliittisia muutoksia varmistaen, että lisätaloudellinen integraatio tuo myös uusia sosiaalisia standardeja, siten, että syntyy tämä todellinen sosiaalinen pilari. Tämä mahdollistaa sen, että voidaan vakauttaa tämä joskus epävakaa ja hankala sosiaalinen tilanne tietyillä alueilla johtuen EU-integraatiosta. Toiseksi. Lisälaajeneminen tulisi keskeyttää ennen kuin sisäiset muutokset on viety loppuun asti koska Ukrainan mukana ottaminen saattaisi olla aivan viimeinen pisara tai viimeinen naula e- EUn arkkuun. Meidän on tuotava uskottavuutta EU-hankkeeseen kansalaisten näkökulmasta. Tämä uskottavuus on saanut kokenut kouluhuja, kun on tehty päätöksiä tiettyjä jäsenvaltioita vastaan. Lisäksi Brexit oli odottamaton ja populistiset liikkeet, joissa annetaan yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin. Joissain ehdokasmaissa on autoritaarisia poliittisia regimejä ja integraatioprosessi saattaa muuttua pelkäksi illuusioksi. Meidän on viettävä EU-toimielinten uudistus läpi ja tässä saatetaan tarvita EU-perustuslakia. Mutta nyt keskustelun tulisi toimia siten, että tässä kansalaiset keskustelevat keskenään, eivät teknokraatit. Minä uskon, että neofederalismi tai jonkinnäköinen ylikansallinen integraatio ei saa laajaa tukea. Meidän on tehtävä eu mistä demokraattisemmat ja on saatava EU-virkamiehet virka, no, tilivelvollisimmaksi. Olisi tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot, myös nämä uudemmat jäsenvaltiot, Liettua mukaan lukien, niin näiden on muutettava asennettaan, kun arvioidaan omaa tilannetta. Meidän on oltava valmiita antamaan enemmän, koska ainoastaan tällä tavoin me saamme Euroopalta sitä, mitä meiltä puuttuu. Me myötämielisiä toimielimiä ja eurooppalaisia kokemuksia. Tämä on keskustelu, joka ei nyt yritä kaikkia. Kenties tämä jää utopian tasolle, mutta mikäli me haluamme ylläpitää sitä, mikä on meidän yhteisessä kulttuurisessa tilassa kaikkein tärkeintä, meidän on käytävä tämä keskustelu ja me emme saa olla hiljaa näistä tuskallisimmista kokemuksista. Kiitos paljon. Meillä on myös Montenegro ehdokasvaltiosta kollega Vukovic. Hän saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Are you Samadar? Yeah, but the no. micro, the mic, there is a problem with the micro. Okay. The micro doesn't work. Are you over there? It's okay, fine. You can always move to... Yeah, okay, perfect. Thank you. The uh, floor is yours. Ja, poštovana predsjednice, uvažena gospodo, ja ću govoriti na... Arvoisat herrat, puhun Montenegroa äidinkieltäni. Kiitän Kroatian tulkkeja, jotka mahdollistavat sen, että voi välittää teille viestejä. Ensinnäkin haluaisin tervehtiä teitä kaikkia ja kiittää teitä siitä, että myös Montenegron valtuuskunta kutsuttiin paikalle. Olen perustuslaillisesta valiokunnasta Montenegron parlamentista Kiitoksia siis tästä kutsusta. Kyseessä on mielestäni erittäin hyödyllinen keskustelu meillä. Meidän osallistumisemme tähän foorumiin on seurasta kahden valiokunnan välistä yhteistyöstä, siviiliasioiden ja perustuslaillisen valiokunnan välistä yhteistyöstä – Tämä oli seurasta siitä, että kaksi parlamentaarista valtuuskuntaa tapasi Montenegrossa parlamentissa, jossa saimme luottaa suorat yhteydet ja sovimme siitä, että voimme osallistua kokouksiin useammin. No hyvin lyhyesti. Tulen ehdokasmaasta. joka pyrkii siis EU-jäseneksi ja kaikki EU-toimielimet ovat tästä tietoisia. Nyt jo pitkään olemme saaneet kuulla kommentteja sen mukaisesti, että Monterre, Montenegro on menestyksen ehdokasmaa. Yhtäältä olemme Balkanin alueen menestystarina ja toisaalta meitä pidetään Euroopan integraation johtavana maana omalla alueellamme. naporima Crne Gore da ide... Että meitä pidetään tällaisena maata, maana osoittaa, että Montenegro panostaa kovasti siihen, että se seuraa eurooppalaista polkua ja Euroopan integraation polkua. Me emme epäröi pyrkimyksissämme. Meillä on kaikilla edessämme samat ongelmat Euroopan unionissa, mutta Olemme rohkaistuneita ja velvoitettuja seuraamaan samaa polkua. Kun puhutaan nyt siitä vaiheesta, jossa ollaan menossa maana kohti yhtenäistä Eurooppaa, haluaisin mainita presidenttimme Milo Dukanovicin sanat. Hän puhui Euroopan parlamentin erityisistunnossa joku aika sitten. Erittäin ilahtuneena saamme huomata, että hän alueemme yhden maan presidenttinä, joka siis on ehdokasmaa, hänelle annettiin tällainen tilaisuus ja seurasin tuota keskustelua tänään tarkkaan ja haluaisinkin näin välittää meidän puoleltamme viestin. Me odotamme ići sa... Ennen, näin ennen vaaleja ja silloin asian suhtaudutaan oletetulla optimismilla. Odotetaan, että kaikki menee hyvin. Se mitä tarkoitan on, että toivon, että teillä on mahdollisimman vähän ongelmia tässä prosessissa. Säilyttäkää Euroopan unioni meidän yhteisenä unelmana mm, tulevaisuudesta. Jos ette, ehdokasmaat ja jäsenvaltiot joutuvat huonoon tilanteeseen. En haluaisi kommentoida näitä erittäin mielenkiintoisia uudistusehdotuksia, joita on teiltä saanut kuulla. Te olette että relevantteja osapuolia tässä keskustelussa. Montenegrossa kuitenkin säilytämme demokraattiset arvot. Ja kun meistä tulee Euroopan unionin, Euroopan perheen jäsen, niin olemme kovin kiitollisia. Haluaisin siterata sitä, että tämä epävakauden tilanne Balkanilla – siinä Montenegro on äärimmäisen tärkeässä asemassa, koska me olemme eurooppalaisia kulttuuriltamme ja perinteeltämme, kuten myöskin poliittiselta katsontokannaltamme. Montenegro tukee täysin. Montenegro saa täyden tukemme. Näin on puhemies Tajani sanonut vastauksena meidän presidenttimme puheelle Euroopan parlamentissa. Kaikkea hyvää teille. Very much for uh, all your... Kaunis kiitos näistä ystävällisistä sanoista ja toivotan, että haaveet käyvät toteen House of Lordsista yhdistyneestä kuningaskunnasta. Charles Kinu, olkaa hyvä. Um, I'm afraid I'm going to cover very similar ground that was so eloquently covered by my colleague Roger Little. Kiitos tässä kollega. Lilli jo monia asioita käsitteli. On vanha oikeudellinen sanonta Iso-Britanniassa, että tuomari ottaa kuullakseen vasta sen, jonka kuulee kolmatta kertaa, joten tässäkin kertaus on opintojen äiti. Kaikki varmasti haluavat EUn kukoistavan, kun se kulkee eteenpäin, ja on kaikkien EUssa olevien intressien mukaista. Me kaikki haluamme, että räiskyvä toimiva EU-hanke toimii. Toisaalta kyse on myös sitä, haluaako vakaan, vauraan naapurin kauppakumppanikseen. Tämä on tietenkin tärkeä formi, kun tässä pyritään löytämään ratkaisuja tähän tilanteeseen, että saataisiin toimiva Euroopan unioni, joka voittaa. Tässä on paljon eri ratkaisuja ja minä kiitänkin heitä, jotka valmistelivat näin, tämän mietintöluonnoksen. Tässä on käyty tervettä ajatusta vaihtoa, mutta yhteinen teema käy läpi kaikkien puhujien sanoista. Se, että mikään muutos ei tapahdu, niin se ei ole järkevä lopputulos. Toinen asia, jonka minä haluan nostaa esiin, se liittyy parlamentin osallistumisesta. Meillä on eurooppalainen valiokunta ylähuoneessa. Me olemme sitoutuneita osallistumiseen. Me vastaanotamme paljon parlamentaarisia valtuuskuntia. Lontoossa tämä on kiihtynyt entisestään Brexit-prosessin aikana. Me olemme sitoutuneita siihen, että meillä on kaksi tässä tiimissä ja sitten on myös Michael Jane tiimi Brysselissä niin ikään muissa asioissa. Ja mikäli kutsu käy, me haluaisimme osallistua tämän tyyppisiin foorumeihin tai vaikkapa kosakkiin. Me koemme tämän erityisen tärkeää, koska parlamentaarikkoina niin naapurimaissa meillä on useita yhteisiä huolia muiden parlamentaarikkojen kanssa. Täällä on nostettu useita asioita esiin. Mieleen tulee nyt vaikkapa turvallisuus, ja näistä asioista parlamentaarikkojen on keskusteltava. Yhteinen puolustus. Ottaen huomioon, kuinka haastava tämä Euroopan itäraja on. Talous ja se, kuinka finanssipalvelut ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa, tekee tästä ajankohtaisen keskustelun ilmastonmuutoshaasteet ja monet muut aiheet ovat meille yhteisiä. Kun puhutaan näistä yhteisistä huolista, niin silloin luo myös yhteisen ymmärryksen ja se on tärkeää meidän, meidän kaikille kansalaisille. Kiitos. Kiitos. Minä voin äh, taata sen, että AFK-valiokunnassa kuunnellaan herkällä korvalla kaikkia niitä asioita, joita te nostitte esiin, varsinkin mitä tulee tähän tulevaan suhteeseen. Ja voit olla varmoja, että me tulemme, olette anteeksi, me tulemme varmistamaan sen, että me perustamme tämän parlamentaarisen valtuuskunnan yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Kiitos tästä uutisesta, se on tervetullut. Sitten Romanian senaatin Karla Titus saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you. <clears throat> Thank you, Madam Chair. Uh, speaking about, uh... Kiitos puheenjohtaja, kun puhumme Euroopan tulevaisuudesta, niin Bukarestissa tarkastelemme lähitulevaisuutta. Ja se on tietysti ihan loogista, koska 2019 ensimmäinen puolisko on meidän puheenjohtajuuskausi, mutta me katsomme myös kauas ja osia kysymyksiä me käsittelemme Romanian puheenjohtajakauden aikana. Mutta kun viitataan Euroopan tulevaisuuteen, meidän tulisi painottaa sitä, että me puhumme yhteisestä tulevaisuudesta, ja se on perusta meidän keskusteluillemme. Tämä vaatii poliittista tahtoa, visiota, strategista ajattelua, yhteistä eh, pohdintaa. Meidän pitää saada aikaiseksi kompromisseja, jotta me voimme ottaa kaikki jäsenvaltioiden intressit huomioon, mutta meidän pitää välttää uusia jakolinjoja Euroopassa. Ja meidän täytyy myös olla rehellisiä tehtävissämme. Ja palaan tähän rehellisyysnäkökohtaan sitten vielä puheeni loppuvaiheessa. Mitä neuvoston puheenjohtajuuteen tulee, me yritämme Eh, olla rehellisiä ja käsitellä asiakirjoja, joita pöydällä on. Ja toki haluamme ottaa mukaan myös kansallisia tai alueellisia näkökohtia. Me yritämme siis vastata moniin haasteisiin. Ensinnäkin maaliskuussa Brexit Viittaan tässä Lordi Lidlin puheenvuoroiseen. Katsotaan, mitä tapahtuu. Me valittelemme sitä, että näin on käynyt. No mitä sitten budjettiin tulee? Sitten vaalikampanja, kampanjan johtopäätökset ja sitten tietysti myös puheenjohtajakauden päätelmät. Mitä vaaleihin tulee, yksi elementti pitäisi mainita tässä yhteydessä. poliittisten perheiden intressit ovat olleet lähinnä sen tylsiä, kuinka paljon ääniä saadaan, kuinka paljon meppejä saadaan Euroopan parlamentin, EPP, sosialistit, alle vihreät ja niin edelleen. Tällä kertaa on tärkeää, että pro-eurooppalaiset voimat saavat enemmistön Euroopan parlamentissa. Ja tämän tulisi muuttaa paradigmaa. En usko, että poliittisesta näkökulmasta me pystymme vielä ajattelemaan tästä näkökulmasta. Me yritämme Euroopan, tukea Euroopan unionia vuosina 19-24. Se tulee olemaan huippukokouksen tavoite ensi vuonna. Me teemme hyvää yhteistyötä kumppaneiden kanssa Triossa, Itävallan ja Suomen kanssa ja toki myös ö, muiden EU-kumppaneiden kanssa. Tässä on neljä prioriteettia, mainitsen ne lyhyesti. Ensinnäkin kasvu, kilpailukyky, kohesio, kyllä kohesio, koska Tämä on tärkeä kysymys monille jäsenvaltioille. Tämä koskee kaikkia kiemaita. Sitten turvallisempi mm, Eurooppa, terrorismi, maahanmuutto ja niin kuin toinen brittiparlamentin edustaja puhuu, eli turvallisuushaasteet Itä-Euroopassa. Sitten Eurooppa maailmanlaajuisena toimijana ja sitten Euroopan arvot ja haasteet. Nämä Minun valikuntani teki ehdotuksen ja hallitus hyväksyi kohdan, jossa puhutaan rasismista, antisemitismistä ja vihapuheesta. Olen myös Euroopan neuvoston jäsen ja siellä puhutaan juuri muun muassa rasismista. Ja tämä liittyy myös tilanteisiin jäsenvaltioissa. Ja meidän täytyy todella olla huolissaan. Ja, ja tämä on, tulee olemaan yksi aihe Romanian puheenjohtajakauden aikana. Sitten Euroopan prosessin uskottavuus. Kun me puhumme eri haasteista, niin on tärkeää, kun keskustelemme kansalaisten kanssa, täytyy selvittää, mikä on eurooppalainen aihe ja niin edelleen. Mutta on kuitenkin aiheita, jotka saattaa vähentää luottamusta EU-hun. Yksi esimerkki, voisin tehdä kyllä pidemmänkin listan, voi vakuuttaa, mutta jos yksi tai kaksi jäsenvaltiota hylkäävät päätöksen äh, kahden maan liittymisestä Schengen-alueeseen, vaikka kriteerit on täytetty, niin Romaniassa tämä aiheuttaa esimerkiksi turhautumista. Miten minun täytyisi selittää tämä, koska monet ovat vielä pro-eurooppalaisia, mutta kuitenkin tässä sitten ehkä ymmärretä toimintamekanismia ja näitä päätöksiä. Mm, meidän täytyisi olla perusteellisempia eikä niin pinnallisia, kun puhutaan jäsenmaiden tilanteesta ja naapurivaltioista. Todellinen tilanne on usein erilainen kuin mitä paperilla sanotaan. Me emme kaikki ole samanlaisia ja meidän täytyisi muuallakin kuin Balkanilla tarkastella itäistä ulottuvuutta. No, viitaan, tässä, viitaan tässä nyt Moldovaan, koska tilanne on paljon monimutkaisempi kuin miltä tällä hetkellä vaikuttaa. Ja yhden painopistealueesta täytyisi olla se, että synnytetään uusia jakoviivoja ja meidän täytyisi olla rehellisiä kaikissa arvioissamme aina. Kiitos Jan Skopečekin tasavallasta. Eh, děkuji za slovo a dobré odpoledne. Eh, Kiitoksia puheenvuorosta ja iltapäivää. Nyt puhutaan eu tulevaisuudesta siitä, miltä sen tulisi näyttää. Uskoakseni kaikki menestykset suunnitelmat vaativat sitä, että me ymmärrämme, mitä tällä hetkellä EUssa tapahtuu. Meidän täytyy lopettaa uneksiminen. Jotkuthan vielä uneksivatkin. Jos me lopetamme tämän uneksinnan, niin nähdään, että suuri osa kansalaisista eivät identifioidu integraation syvyyden tai tehokkuuden kanssa, ylisääntelyn. Ja ne viestit, joita kansalaiset lähettävät eurooppalaisille poliitikoille, ovat moninaisia. He ovat hylänneet kansanäänestyksen eurooppalaisen perustuslain ja myös Brexit on ollut. Siksi minusta poliittisen integraation enempi syventäminen vain lisää konflikteja EUn sisällä ja nämä konfliktit saattavat vaarantaa koko Euroopan. EU tarvitsee minun mielestäni suuria muutoksia. Ja ensin meidän täytyy ymmärtää se, että se mitä tässä mainittiin on se, että eurooppalainen Eurooppa on aivan ainutlaatuinen. Me emme saa pitää kansallisvaltiota kaikkein suurimpana vaarana Euroopalle, sillä ne konfliktit, joita Eurooppa on käynyt läpi historiassaan, eivät liity kansallisvaltioiden olemassaoloon, vaan ne ovat olleet seuro- seuroista ideologioista, jotka olivat vihamielisiä yksilöiden vapaudelle. Nämä ideologiat johtivat näihin traagisiin konflikteihin, ei kansallisvaltioiden olemassaolo sellaisenaan. Tämän muutoksen täytyy varmistaa se, että monet toimivallat, jotka eivät ole tehokkaita eurooppalaisella tasolla, palautuisivat kansalliselle tasolle. Minun mielestäni Euroopan tulisi tehdä vähemmän ja työskennellä tehokkaammin. Lisäksi on myös selvää, että meillä on paljon erilaisia näkemyksiä politiikasta tavasta toimia jäsenvaltioiden välillä. Ne ovat keskenään erilaisia. Siitä syystä on tärkeää, että Euroopan unioni hyväksyy moninopeuksisen Euroopan käsitteen, eli ne maat, jotka ovat kiinnostuneita nopeammasta syvemmästä integraatiosta, voivat näin tehdä, mutta ne jäsenvaltiot taas, jotka eivät halua tätä, voivat työskennellä tehokkaammin kansallisella tasolla, ja niiden tulisi sallia tehdä näin. Eilen osallistuin parlamentin väliseen kokoukseen, jossa keskustelimme taloudesta kansallisten parlamentaarikkojen välillä. Ja MEPit esittivät useita näkökantoja tulevasta talouspolitiikasta. Meillä oli pien näkemyksiä, kansallisten parlamentaarikkojen näkemyksiä, jotka pitävät Eurooppaa uppoavana titanikkina – Sitten oli sellaisia parlamentin jäseniä, jotka sanovat, että Eurooppa kärsii veloista ja että meidän täytyy ryhtyä leikkauksiin. Koska näkemyksiä on näin paljon erilaisia, niin me emme todellakaan voi päästä mihinkään järkevään kompromissiin niiden välillä, vaan meidän täytyy mahdollistaa se, että jäsenvaltiot voivat valita itse omat tiensä ja ne tekevät yhteistyötä. enkä halua mitenkään pakottaa tätä näkemystä, niin Portugalin kommunistimepille. En halua, että hän ottaa lisää velkaa kantaakseen, eikä tämä olisi myöskään hyvä Tsekin tasavallalle, enkä minä halua sitä meille esittää. Toisaalta olen sitä mieltä, että olisi oikein hyvä, että tarjotaan lisävaltuuksia kansallisille parlamenteille. Minun käsittääkseni kansallisvaltioiden rooli osallistuminen eurooppalaisen politiikkaan on hyvin pientä. Mehän kaikki tiedämme, että kyllä keltaiset kortit ja vastaavat eivät ole mitenkään tehokkaita. Niitä käytetään paljon vähän. Ja uskomme kuitenkin, että meillä on hyvä täällä kokoontua ja vaihtaa näkemyksiä, mutta tässäkin kokouksessa saadaan nähdä, että täällä on paljon erilaisia näkemyksiä. Ja voi olla hyvin vaikea päästä yhteiseen näkemykseen Tästä syystä meidän tulisi mahdollistaa se, että jäsenvaltiot voivat integroitua vain niin paljon kuin mitä ne itse haluavat. Minusta kansallisten parlamenttien roolin vahvistaminen on tärkeää niin, että ne voivat itse valita roolinsa Euroopassa politiikasta. Olisi tapa vähentää EUn demokraatian vajetta. Sen ymmärtävät myös Euroopan integraation kaikkein tiukimmatkin kannattajat. Jos me luovu eurooppalaisesta supervaltiounelmasta, joka minun mielestäni on täysin epärealistinen, kuten kansalaiset monissa jäsenvaltioissa ovat osoittaneet, jos me emme luovu tuosta ajatuksesta, jos emme ryhdy uudelleen rakentamaan EUta enemmän hallituksen, hallitusten välisen yhteistyön suuntaan, emme kykene menemään eteenpäin. EU silloin menettää Euroopan kansalaisten luottamuksen. Yhä enemmän populistit sitten nostavat päätään, jotka ottavat omakseen nämä aiheet. Ja toisin kuin perinteiset poliittiset puolueet, sekä vanhoissa että uusissa jäsenvaltioissa nämä populistit vahvistuvat. Koska perinteiset poliittiset puolueet eivät kykene, eivätkä ole halukkaita toteamaan, että Euroopan integraatiohanke on ylittänyt optimaalisen tason. Senatori David Lucas Espanjasta seuraavaksi, olkaa hyvä. Luar, agradecer al parlamento. Kiitos. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia. Kiitos, että tämä keskustelu on mahdollinen eri jäsenvaltioiden parlamenttien edustajien välillä. Ramona Hauregi on antanut mietinnöllään erinomaisen pohjan tälle keskustelulle. Aloitan lopusta. Jos viimeisten 60 vuoden aikana on jokin asia, joka on ollut yhteisenä piirteenä eurooppalaisilla, niin se, että ollaan osattu haaveilla, haaveilla siitä, että viimeiset 500 vuotta eivät ole olleet sotaa. Ollaan myös vahvin sosiaaliturva ja toimielimet luotu itsemääräämisoikeudelle on annettu riittävästi sijaa. Tämä on vahvistanut toisaalta myös Euroopan unionin toimielimiä Euroopan parlamenttia siinä, että miten ne edustavat Euroopan kansalaisia. Monet arvostelevat silti Euroopan unionia. Usein, vaan ei aina, poliitikot, jotka ovat epäonnistuneet kotimaassaan, niin nämä syyttävät Eurooppaa kaikista niistä ongelmista, joihin eivät ole kotimaassa löytäneet ratkaisua. Haluaisinkin nostaa esiin, kuinka positiivinen Euroopan unioni on ollut Euroopalle ja kuinka positiivinen se tulee olemaan tulevaisuudessa. Euroopan unioni nykyisellään, sillä on erittäin paljon ulkopuolisia toimijoita, jotka odottavat sen epäonnistuvan. Olen varma, että meillä on riittävästi todisteita tätä vastaan. Tarvitaan kuitenkin riittävästi taloudellisia resursseja, että voimme kohdata kaikki ne haasteet, joita kohtaamme. Sosiaalipolitiikalle on annettava riittävästi määrärahoja. Tämä on puuttunut Euroopassa monen mielestä. Lisäksi on panostettava sellaisen politiikkaan, joka tuo kansalaiset lähemmäksi Euroopan unionia. Toinen ajatus, joka liittyy hyvin tiivisti tähän ensimmäiseen ajatukseen, on se, että kansallisten parlamenttien ei tulisi syyttää Eurooppaa kaikista siitä, missä on epäonnistuttu, koska kansalliset parlamentit ovat Euroopan unionissa edustettuina. Ja he eivät ole löytäneet ratkaisua näihin akuteihin ongelmiin. Euroopan unionista on käyty keskustelua toki, mutta tämä ei ole asiallinen kunnollinen keskustelu. Ei ole asianmukaista, kuten aiemmin sanoin, että kansalliset parlamentit syyttävät Euroopan unionia omista epäonnistumisistaan jäsenvaltiossaan. Maastrichtista eteenpäin ollaan katsottu, kuinka voidaan vahvistaa Euroopan unionin roolia – Kaksi ajatusta nousee esiin. Kansalaisten Eurooppa, Ravan Haurigi nosti tämän ajatuksen esiin sen, että on kiinnitettävä huomiota yleiseen mielipiteeseen. Mikäli haluamme onnistua roolissamme, meidän on kuunneltava myös paikallisia ja alueellisia viranomaisia. He ovat ne, jotka voivat tuoda Euroopan unionin ruohonjuuritasolle lähemmäksi kansalaisia. Siksi onkin hyvä, että täällä on kansallisvaltioiden edustajia, mutta mielestäni olisi vielä tärkeämpää, että paikalliset ja alueelliset viranomaiset ovat myös päätöksenteollisesti tiiviimmin mukana EU-päätöksenteossa. Tämä mahdollistaa sen, että kansalaiset kokevat osallisuutta Euroopan unionin kun puhutaan siirtymästä euroskeptisyydestä eurofobiaan, niin tämähän on se sana, jota tulisi käyttää, jotta voitaisiin kuvailla osa niistä puolueista, joita Euroopan unionissa on. He eivät pelkästään vastusta Euroopan unionia, vaan he pyrkivät tuhoamaan sen sisältä käsin, ja tähän pitäisi kiinnittää huomiota. Kuten Joaquin Almunia sanoi, meidän on ratkaistava useita ongelmia, jotka ovat jääneet roikkumaan ilman ilmastonmuutos, Brexit, maahanmuutto, muiden muassa. Ja niin minulle täysin samaa mieltä maahanmuutto näkökulman kanssa, joka täällä on esitetty muuttoliikkeen edustajat ovat sellaisia, jotka pakenevat nälänhätää tai vaikkapa sotaa. Eurooppa on aina ollut sellainen alue, jonne muutetaan ja meidän on oltava suvaitsevaisia muita kohtaan, jotka ovat peräisin muista maailman osista, jotta voimme auttaa niitä, jotka kärsivät oman maan ongelmista. Toki olisi tärkeää, että tunnetaan, että omat rajat ovat turvalliset, mutta en voi allekirjoittaa joitain lausuntoja, joita tässä, maassa, äh, tässä salissa on tänään annettu. En usko, että äh, nämä näkemykset ovat oikea lähestymistapa muuttoliikkeeseen. Tähän on puututtava loogisella tavalla. Se on ainoa tapa vastata humanitaariseen ongelmaan, joka on tässä nykyisellä nähdyssä mittakaavassa. Meidän on perään kulutettava enemmän Eurooppaa. Se on ratkaisu. Enemmän Eurooppaa, enemmän valtaa Euroopan parlamentille. On parannettava EU-toimielinten tehokkuutta. Lisäksi on taklattava heidät, jotka haluavat vähentää Euroopan unionin toimivaltaa. Se olisi vahinko tuleville sukupolville. Mary McGuinness seuraavaksi, olkaa hyvä. My thanks to those, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä kaikista huomioista. En ole ollut tällä paikalla, mutta avustajani ovat kuitenkin pitäneet minut ajan tasalla. Robo Hübnerin toki tapaan usein ja myös kansallisia parlamentarikkoja. Ja ihmettelen siksi, että miksi me oikeastaan kilpailemme keskenämme, koska oikeastaan kansalaiset ovat valinneet meidät samaan tehtävään vain eri toimielimissä. Ja ehkä me voisimme pohtia tätä hieman syvällisemmin, koska te kansallisista parlamenteista ja minä täällä Euroopan parlamentissa ja kollegat ovat valittuja tähän tehtävään ja heillä on tietty rooli. Olen aina hieman huolissani, kun kuulen kommentteja, että me emme saa aikaiseksi järkevää kompromissia. Politiikkahan velvoittaa meidät löytämään kompromisseja koko ajan. Euroopan unioni pohjautuu kompromisseihin. Se ei heikennä meitä. Se tarkoittaa, että me olemme pragmaattisia ja löydämme ratkaisuja, koska muutenhan me emme edistyisi. Ja minä minä löydän tässä ratkaisun myös tuohon äh, auringonpaisteeseen, joka häikäisee minua tällä hetkellä. No, meidän täytyy olla tietoisia rooleistamme. Minä kunnioitan kaikkia äh, kansallisia parlamenttikollegoja ja kunnioitan myös niitä, jotka toimivat alue- ja paikallistasolla. Meillä on kaikilla tärkeä rooli. Se, minkälainen Eurooppa on nyt ja tulevaisuudessa, ähm, ei, joka nyt hyötyy, mm, tai yksi hyöty, mikä Brexitistä on se, että kansalaiset tietävät enemmän asioista, koska me keskustelemme vapaasta liikkuvuudesta ja monista muista tärkeistä asioista, jotka otamme itsestään selvinä, mutta ne eivät ole itsestäänselvyyksiä. selvyyksiä ja me puhumme myös paljon sääntelystä. Me emme voisi elää ilman sitä. Ehkä meidän täytyy tehdä se paremmin, mutta meillä ei ole koskaan kehittynyttä yhteiskuntaa, jota ei olisi säännelty. En hyväksy sitä, että kansala- sanotaan, että kansalaiset hylkivät Eurooppaa. No, ehkä voitaisiin pohtia sitä, miksi Brexit on tapahtunut. Pahoittelen sitä, mutta olen keskustellut aluepolitiikkojen kanssa. Ja tämä meillä Irlannissa tietysti sitten vielä ajatellaan vielä vahvemmin Brexitistä, mutta me arvostamme enemmän myös solidaarisuutta ja ymmärrämme sen paremmin, koska meitä kohtaan on näytetty solidaarisuutta 26 muun jäsenvaltion taholta neuvotteleissa joten yritän aina nähdä asiat myönteisenä, vaikka se joskus on vähän paikkaa ja pyrkiä löytämään ratkaisuja. Toivottavasti Eurooppa-vaaleissa keskustellaan eurooppaisista ajatuksista. Usein näin ei ole, vaan puhutaan enemmänkin paikallisista kysymyksistä. Ehkä nyt asia muuttuu. Brexit on niin tuoresti mielessä pitää puhua arvoista, kuinka voimme parantaa Euroopan arvoja, miten me voimme auttaa kollegeja. Jos esimerkiksi ajatellaan, että Eurooppa tekee liikaa, käydään vuoropuhelua ja ratkaistaan tämä asia, eikä niin, että ihmisillä on tietyt mielipiteet. Joskus ennen kuin tekee päätöksen, niin avautua Toivottavasti ymmärrätte sen, että me arvostamme sitä, että te tulette tänne. Se vie aikaanne. Mehän tapaamme Kosakissa myös kansallisia parlamentteja. Me olemme vahvempia yhdessä. Tämä on elämän tosiasia. Näin sivilisaatiot kehittyvät ja näissä kokouksissa on tärkeää se, että me kuulemme, me kuulemme eri kollegoilta eri jäsenvaltioista – ja ehkä, että ei ole ainoastaan sinun ja minun mielipide eikä mitään siinä välissä. En pohdin usein sitä, että jos Eurooppa hajoaisi, niin mitä tapahtuisi? Koska käsittelemme niin paljon tärkeitä kysymyksiä, ilmastonmuutos, epätasa-arvo, kansalaisten oikeudet. Eurooppa on ollut johtavassa asemassa ja maani on ollut kiitollinen tästä johtajuudesta kansalaisten vuoksi, kansalaisten, jotka toivottavasti äänestävät, niin meidän täytyy olla voimakkaampia. Meillä täytyy olla visio. Ja meidän täytyy puolustaa kaikkea sitä, mitä on saavutettu, eikä puhua siitä, mikä ei toimi, koska monet asiat toimivat jos nähdään, että miten vaikea tämä EU-sta lähtöprosessi on, koska olemme niin into, integroituneita, mutta kuitenkin kiitokset kaikille kommentoista, kommenteista. We still have one speaker from... Kiitos varapuhemies. Yksi puhuja vielä. Äh, Eva Ruiz, Espanjan senaatista. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitoksia mahdollisuudesta saada tulla tänne tänään, koska meidän mielestä me, meidän tulee kuunnella toisiamme enemmän ja Espanjassa olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että tarvitaan eurooppalaista hanketta. Emme välttämättä aina ole keinoista samaa mieltä, mutta olemme sitä mieltä, että sitä tarvitaan. Ja täällä on puhuttu paljon nuorisosta. Siihen meidän tulee keskittyä ja huomiseen, sillä kriisi, jota nyt käymme läpi, on myös eurooppalaisen identiteetin kriisi mitä arvoja puolustamme ja mitä mieltä kansalaiset ovat tästä kaikesta. Vapaus, tasa-arvo, ihmisoikeudet, niitä pidämme EUn arvoina ja EU tulisi kyetä viemään vaurautta ja rauhaa eteenpäin. Tehdäänkö näin todella? Pyrimmekö me siihen? Ja se, mitä saatiin nähdä tämän kriisin puitteista, on se, että se on selkeästi osoittanut millainen tyhjiö meillä on Euroopan rakenteista. Säästö, säästötoimenpiteet, joihin on pakotettu, ovat johtaneet siihen, että ne ovat olleet pohjana toimille. Meidän täytyy taata ihmisten arvokkuus ja minimi tulotaso. Jos se tuhotaan, niin silloin vesitämme kansalaisemme ja koko demokratian ja sosiaalisen kohesion rakenteen. Ja näin miljoonat ihmiset tuomitaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Se hajottaa elämiä ja vesittää ne tavoitteet, joita olemme itsellemme asettaneet yhteiskuntana. Se, mitä nyt myöskin nähdään, on se, että auktoritaarinen politiikka leviää populistit pyrkivät löytämään syntipukkeja ja eivät kiinnitä huomiota todelliseen vastuuseen ja siihen, mitä on tapahtunut. Meidän täytyy katsoa itseämme kriittisesti, mitä olemme tehneet ja mitä on jätetty tekemättä. Ihmiset ovat vihaisia, he tuntevat turvattomuutta, he pelkäävät, Jotkut ovat sitä mieltä, että ulkomailta tulevat ovat tässä syypukkeja. Mm, He eivät taas pysty puolustautumaan. He ovat hyvin haavoittuvassa asemassa. Epätasarvoa kuitenkin on valtavasti olemassa. Olemme myös saaneet nähdä, että viimeisen vuosikymmenen aikana vauraus on keskittynyt enemmän kuin koskaan vain tiettyjen käsiin. Ja tällä hetkellä Joo, itsekään ei välttämättä noudata oma perusoikeuskirjansa. Tarvitaanko EUta? Kyllä. Tarvitaanko demokraattista EUta? Tietenkin. Mutta me tarvitsemme uuden hankkeen ja meidän täytyy poistaa vanhat rakenteet. Tarvitaan kansallisten parlamenttien osallistumista, suvereniutta, jota ei katsota pelkästään poissulkevana Sen avulla voimme kaikki työstää tätä toimia demokratian puitteissa. Me haluamme viedä asioita eteenpäin. Me haluamme olla nykyaikaisempia. Meidän täytyy olla rohkeita siksi, että kansalaisemme ovat nyt instituutiotamme edellä. Meidän täytyy toistaa sitä, että olemme rakentamassa demokraattista ilmapiiriä Eurooppaan, sillä Euroopan kansojen tulevaisuus vaarantuu, jos säästötoimenpiteet jatkuvat. Me emme voi tässä suhteessa olla puolustautumatta. Saamme nähdä, miten naisten, naisliikkeet ovat kyken, kyenneet toimimaan. Ja meidän täytyy tehdä yhdessä ruohonjuuritason kanssa yhteistyötä myös muiden maiden kanssa, jotta voidaan päästä taloudelliseen tasa-arvoon, naisten ja miesten tasa-arvoon. Ja me tarvitsemme ihmisarvon kaikille kansalaisillemme. Ramon Hauregi would like... Kiitos. Olen ymmärtänyt, että Ramon Hauregi haluaisi vielä puheenvuoron. Eh, la, la presidenta me sugiere que haga un breve... Kiitos puheenjohtaja. On ehdottanut, että vedän yhteen. No, käytän tähän viitisen minuuttia ensin aivan aluksi kiittää teitä kaikkia kansallisten parlamentin edustajia siitä, että olitte seurannamme tänään. Tämä on erinomainen aloite, että me voimme keskustella näistä aiheista. On hienoa, että voimme tehdä näin avoimesti. Mielestäni on syytä korostaa, että täällä ei ole ainakaan puheenvuoroa EUta vastaan. Monen, monet tai muutama valtuuskunta halusi vähemmän Eurooppaa, minimalistisempaa Eurooppaa, mutta kukaan ei puhunut avoimesti Euroopan Eurooppaa vastaan, joten tämä on mielestäni positiivista. Tottahan toki ajatus eroja oli sen suhteen, minkälainen Eurooppa halutaan. Viimeisin puheenvuoro perään kuulutti parempaa Eurooppaa, sellaista Eurooppaa, joka pystyy voittamaan nämä sosiaaliset ongelmat. Luulen, että suuri osa keskusteluamme perehtyi käsittelemään suhteita Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Näyttäisi siltä, että on olemassa jonkinnäköistä epäluottamusta. Guerrero ja McGuinness nostivat tämän asian esiin. Tätä asia on käsiteltävä, kun puhutaan Euroopan tulevaisuudesta. Olisi tärkeää, että tässä ei ole vastakkaisia poliittisia leirejä, vaikka me olemme ikään kuin samassa veneessä. Ja ei tässä pidä tällaista kaksinapaisuutta tällaista antagonistista näkökulmaa ottaa. Minulla olisi kolme tärkeää asiaa. Halutaan, että kansalliset parlamentit ovat tärkeimmässä roolissa eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Tämä tarkoittaa mielestäni sitä, että osallistuminen, joka tekisi talouden ohjauksesta demokraattisempaa. Demokratiavaje on olemassa ja tämä on vuotettava. Tämä on ensimmäinen pyyntö. Toinen asia – nämä lainsäädäntöehdotukset Euroopan parlamentista tulisi olla mahdollisia, ja me tarvitsisimme myös kansalliset parlamentit vahvemmin mukaan päätöksentekoon, ei ainoastaan subsidiariteetin kautta, vaan myös sen kautta, että he voivat esittää aloitteita. Ja viimeisimpänä tällainen yleinen vetomus, että saataisiin alueelliset ja paikalliset eh, elimet mukaan tähän eurooppalaisen projektiin. Alueet peräänkuuluttivat tätä, mutta he eivät olleet yksin. Tätä pyyntöä esittämässä Irlannin edustaja ja muutkin, muidenkin maiden edustajat puhuivat tästä. Olen myös sitä mieltä, että on, oli tärkeää kuulla, että monet ovat huolestuneita Brexitin seurauksista, ennen kaikkea Irlannin kannalta. Me emme halua tätä niin kutsuttua kovaa rajaa. Tämä sopimus rajamuodollisuuksista yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, niin tämä aiheuttaa huolia. Halutaan rakentavat suhteet, kuten maan edustajat nostivat esiin. Tätä uutta suhdetta on vahvistettava. Se tulee olemaan hyvin erityinen, ainutlaatuinen suhde, koska meillä on paljon yhteistä Emmekä me voi tätä kaikkea yhteistä unohtaa silmänräpäyksessä. Huolia esitettiin tästä jaetusta vastuusta jotka koskevat kansalaisia, sosiaalinen pilari muun muassa. Meidän kaikkien on jaettava vastuuta, me olemme kaikki EU-jäseniä. Ja me emme voi ainoastaan osoittaa toisiamme syyttävillä sormilla. On katsottava, mitä molemmilla puolilla tehdään liittyen ihmisarvoon vaikkapa. Ei tässä pelailla lautapeliä. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä EUn kanssa, koska me kaikki olemme vastuussa jossain määrin näistä asioista. Meillä on jaettu vastuu. Viitokset ilmastonmuutokseen – tehtiin Tanskan edustajan puolesta. Olin hieman yllättynyt, että tässä osoitettiin sormella EUta, että EU laahaa perässä. Tanska on EUsta jokseenkin kriittinen, mutta sanoisin, että EU on aivan eturintamassa taistelemassa ilmastonmuutosta vastaan. Päästövähennykset, uudistuvat energialähteet, siirtymässä kohti vähähiilistä taloutta. Toki ymmärrän, että ilmastonmuutos aiheuttaa huolia ja me jaamme nämä huolet EU-ssa kylläkin. Avoimuuden lisääminen neuvostossa on mietinnössä esillä. Kappale kahdeksan nostaa tämän esiin. Tässä vedotaan muutoksia neuvoston toimintaan. Haluttiin lisää näkyvyyttä, sosiaalista pilaria, säästötoimia. Nostettiin myös esiin. Meillä on erittäin paljon ponnisteluita edessämme ja on suuria eroja liittyen kansalliseen toimivaltaan äh, kautta EUn. Koen myös, että on tärkeää nostaa esiin se, että täällä on Montenegrosta ja Turkista edustajia ja mm, on tärkeää muistaa heidän puheenvuorot, joissa he peräänkuulutivat jäsenyyttä Euroopan unionin, varsinkin Montenegron äh, jäsen. Vetosi, että olisi hyvä, että meillä oli hieno missäkin Turkin edustaja sanoi, että olisi hyvä olla paremmat suhteet Turkin EUn välillä. Täällä peräänkuulutettiin myös tätä moninaisuutta ja toisaalta puhuttiin, että Euroopan tulevaisuus tulisi rakentaa siten, että se perustuu kenties. No ja nähtäväksi, miten tämä rakennetaan, perustuuko se Euroopan un, euroalueeseen, otetaanko tässä huomioon muita alueita, joiden kanssa Meillä on ystävällisiä suhteita äh, Norja, Sveitsi. Kenties tarvitaan väline, vahvistetun yhteistyöväline, joka on erityisen tärkeä eurooppalaisen integraation kannalta. On olemassa suuntaus, koulukunta, joka on enemmistöasemassa, ja Tämä liittyy tähän suuntaukseen, jossa halutaan tehokkaampaa Eurooppaa, joka kykenee vastaamaan niihin haasteisiin, joita meille tulee etemme. Kiitos. Tämä on erittäin hyödyllinen keskustelu. Vuonna 2008 joudumme kohtamaan useita eri kriisejä ja meidän suurin haaste oli se, että kuinka me pääsemme eroon tästä kriisistä niin silloin keskityttiin siihen, mitä tulee tehdä. Mutta kuten Joaquin Almunia sanoi, niin politiikan sisältö on yksi asia, mutta toinen asia, toinen merkittävä tekijä on se, että miten tämä politiikka pannaan täytäntöön. Siksi tämä teidän osallistuminen on erittäin tärkeää. Ja Joaquin puhui tästä luottamuksen rakentamisesta, demokratian rakentamisesta, siitä, että saadaan kansalaiset mukaan toimintaan, rakennetaan subsidiariteettia, eli toissijaisuusperiaatetta, toissijaisuusperiaatetta. Nämä ajatukset nousivat vahvasti esiin näissä puheenvuoroissa. Minä luulen, että nämä, tämä viesti, jonka me haluamme poliittisena johtajina tuoda esiin, on se, että meidän vastuu on ymmärtää paremmin näitä vaatimuksia. Me emme voi pakottaa muutosta kansalaisille tai Euroopalle, vaan meidän on käytävä vuoropuhelua. Ja minäpä luulen, että siinä vaiheessa, kun palaamme kotimaihimme, niin meidän on vietävä tämä viesti mukana. Meidän on puhuttava ihmisille, meidän on luotava vuoropuhelu, meidän on osallistuttava kokouksiin. Ja tämä on sellainen asia, että me emme pääse muutoksen kanssa eteenpäin, ellei saa ihmisiä saman kelkaan kanssamme. Ja ainoastaan valitut edustajat eri parlamenteissa voivat tätä vuoropuhelua viedä eteenpäin. Minä haluaisin viedä tämän viestin eteenpäin. Ja nyt minä haluaisin kertoa teille missä mennään, kun valmistellaan vaaleja, jotka koittavat ensi vuonna. Päivämäärät ovat 23. 26. toukokuuta. Parlamentissa on päätetty myös tästä uudesta parlamentista, valitettavasti ilman ilman Iso-Britannian kollegoja 705 jäsentä. Lisäksi olemme päättäneet siitä, missä suhteessa jäsenvaltioille jaetaan paikkoja, joten tästä näkökulmasta olemme valmiina. Lisäksi olemme muuttaneet asetusta koskien poliittisia puolueita ja säätiöitä. Meillä on uusi komission jäsen Vera Jurva, uusi tekijä, joka liittyy tähän uhkaan, joka johti tähän Cambridge Analytica-tapaukseen, joten me työskentelemme tämän asetuksen kanssa, jotta voimme suojella EU-vaaleja liittyen siihen, miten päästään käsiksi henkilökohtaisiin tietoihin ja miten manipuloidaan näitä tuloksia. Tähän on panostettu. Ja tässä sitä nyt ollaan. Kuten McGuinness sanoi, meidän me arvostamme teidän tukea tämän asian suhteen. Meidän on tehty toimittava siten, että tulevat vaalit koskevat Eurooppaa. Ainahan meillä on näitä kansallisia asioita, joita käsitellä, kun tapaamme ihmisiä, mutta olisi hyvä, että me todellakin puhumme Euroopasta tämän vaalikampanjan aikana, koska äh, tätä tarvitaan. Me tarvitsemme rakentavan parlamentin myös tulevaisuudessa, joka kykenee nopeasti äh, luomaan uuden komission meidän on päätettävä tulevista suhteista Iso-Britannian kanssa. Me emme voi hukata tätä vuotta ja ensi vuotta. Viimeinen täysistunto on 18. huhtikuuta ja syyskuusta lähtien heinäkuussa muodostettu parlamentti on valmis kärven hihat. Ja meidän on nyt oltava selkeitä näistä hyvistä olosuhteista, että todellakin olemme toimintakykyisiä nämä prosessit, jotka liittyvät uuden parlamentin muodostamiseen ja komission muodostamiseen, niin ne ovat nyt kyllä, ei nyt häiritseviä, mutta keskeyttävät tätä meidän työtä jonkin verran. Minä haluaisin kiittää kaikkia osallistujia. En ajattele ainoastaan näitä jäsenvaltioita, jotka ovat valtuuskunnin osallistuneet kokoukseen. Elmar valitteli, että täällä ei ole Saksan kollegoja. Mm, mutta täällä on mielestäni hieno määrä jäseniä mukana, myös näitä ehdokasmaiden jäseniä. Me kävimme erittäin hyvän keskustelun ja tämä on tärkeää, kun halutaan viimeistellä tämä meidän mietintö. Mutta keskustelu Euroopan unionin tulevaisuudesta tulee jatkumaan. Kiitos paljon turvallista kotimatkaa.